Welcome everybody. I very happy to... Tervetuloa kaikille. On suuri kunnia vastaanottaa tänne neljä asiantuntijaa. Tämä aihe on hyvin tärkeä ja arkaluontoinenkin aihe meille, Euroopalle, meidän kulttuuri- ja koulutusjärjestelmillemme. Tämä koskee nuorison radikalisaation ennaltaehkäisemistä. Ja jos teille sopii, jatkan italiaksi. Joten pyydän teitä laittamaan kuulokkeet korvillenne. Niin, pyydän vielä anteeksi. Ennen kuin aloitamme, kerron kollegoille, mitä tulee koordinaattoreiden suositusten hyväksymiseen. Nämä tehtiin siis aivan hiljattain. Ja päätökset lähetetään teille jo tämän päivän kuluessa sähköpostitse. Ja jos kukaan ei niitä tämän viikon loppuun mennessä vastusta, ne hyväksytetään. hyväksytään. Nyt sitten radikalisaation ennaltaehkäisy Euroopassa. Haluaisin kertoa vieraillemme, he varmasti tietävät tämän, mutta muistutan meitä kaikkia siitä, että tämä aihe on valittu ja sen merkitystä on korostettu kulttuurivaliokunnassa. Ja tämä liittyy Liben valiokunta-aloitteiseen mietintöön juuri tästä samasta aiheesta. Libevaliokunnan äänestystä ei pidetäkään näinä päivinä, kuten oli tarkoitus, vaan se on lykätty 19. lokakuuta. Eli tässä ovat mukana kaksi merkittävää valiokuntaa, näin varmasti tietoisuutta lisätään entisestään ja tietoa siitä, mitkä ovat ilmiön juuret, miten voidaan toimia tässä tärkeässä aiheessa. Pariisin tapahtumat herättivät jälleen eurooppalaiset, ei pelkästään ranskalaisia, ja on pidetty epävirallinen ministerineuvosto tämän jälkeen. Ja tuolloin siis laadittiin Pariisin julkilausuma, jonka kautta halutaan edistää yhteisiä arvoja, kuten solidarisuutta, syrjimättömyyttä, vapauksia ja niin edelleen. Käydään kulttuurien vuoropuhelua Me halutaan torjua konflikteja, jotka joskus ovat myös aseellisia. Tässä ajatellaan vierastaistelijoita. Monissa maissa tämä ei ole mitenkään joihinkin maihin rajoittuva ongelma. Tätä aihetta on käsiteltävä laajemminkin Euroopan poliittisella agendalla. Meillä ei ole turvallisuuspolitiikkaa, ulkopolitiikkaa eikä oikeaa maahanmuuttopolitiikkaa, jos tämän haasteen kulttuuri- ja koulutusnäkökulmia ei oteta huomioon näissä toimissa. Pitää luoda paikkoja, joissa voidaan yhdistää yhteiseurooppalaisia arvoja ja ihmisoikeuksia – ja meillä on yksi aihe, joka on hyvin tärkeä, eli nuorempien sukupolvien radikalisaatio. Tämä huolestuttaa meitä kovasti. Joten meidän kaikkien pitää pyrkiä entistä paremmin ymmärtämään ilmiötä, vastaamaan siihen tehokkaammin, antamaan poliittisia vastauksia, joiden kautta voidaan antaa tukea ja apua eri tahoille, kuten opettajille, mutta ei pelkästään. Tänään haluamme kysyä teiltä, miten kulttuuri-, sosiaalipoliittisiin ja taloudellisiin juuriin voidaan puuttua? Miten voidaan estää uskonnon käyttöä välineenä radikalisaatioon, joka johtaa sitten ääriliikkeisiin, jotka ovat väkivaltaisia? Tämä on humanitaarinen haaste. Siihen liittyy paljon muutakin kuin pakolaisuutta. Ja meidän täytyy katsoa, mitä odotuksia Euroopassa on tai Eurooppaa kohtaan. Uudesta kotouttamisesta ja sen ulottuvuudesta pitää tehdä Se että siihen ei liity konflikteja, vaan rakennetaan pikemminkin siltoja. Ääriliikkeet ja radikalisaatio näkyvät myös internetissä. Ehkä olette kuulleet, että Italia ja Ranska ovat mahdollisesti muiden kanssa ovat laatimassa asiakirjaa, joka on tavallaan perustuslaki sille, miten ihmisoikeuksia toteutetaan myös verkossa. Eli miten voidaan suojella perusoikeuksia ilman, että rajoitetaan vapauksia, mutta samalla kannetaan vastuuta ja toimitaan avoimella tavalla. Ja miten voidaan vähentää väkivaltaista ääritoimintaa, joka usein tällaisen liittyy. Haluamme omalta osaltamme korostaa tiettyjä näkökulmia, eli kulttuuria ja koulutusta, eli hieman eri asioita kuin live-valiokunta, mutta kaiken kaikkiaan kannamme tietysti kattavasti yhteiskunnallista vastuuta ja rauhanomaisen yhteisölon vastuuta. Seuraavaksi esittelen asiantuntijamme. Paikalla on esimerkiksi Rova Khan. Pyydän anteeksi. Puheenjohtaja sanoi, että aina edessä on väärät paperit. Sarah Khan on siis Inspire kansalaisjärjestön perustaja, jäsen ja johtaja. Tämä toimii Lontoossa ja käsittelee esimerkiksi tasa-arvokysymyksiä tekevät erityisesti yhteistyötä naisten ja koulujen kanssa. Sitten professori Kristensen. Hän on riippumaton konsultti, joka käsittelee historian opetusta. Tänään puhumme jo siitä, miten Euroopan asioita voidaan opettaa koulussa, eli nämä asiat liittyvät hyvin tiivisti toisiinsa. Kristensen edustaa merkittävää verkostoa Euroclioa, miten historian opetuksella voidaan edesauttaa radikalisaation ehkäisemistä. Näiden kahden puhujan jälkeen meillä on noin puoli tuntia kestävä kysymys- ja vastaussessio. Sen jälkeen kuulemme Maître Thibaut de Montbrialia, joka on asianajaja, ja ranskalaisen sisäisen turvallisuuden keskuksen puheenjohtaja ja perustaja. Ja hän puhuu siitä, miten voidaan estää kulttuurisia ja alueellisia erojen syntymistä. Ja sitten vielä Guy Berger, joka vastaa median kehityksestä ja ilmaisun vapaudesta UNESCOssa. Valitettavasti läsnäolo ei tänä iltapäivänä ole mitenkään korkea. Monet ovat jo joutuneet lähtemään, mutta vakuutan teille, että läsnäolijat kyllä ovat todella kiinnostuneita näistä aiheista. Nyt puheenvuoron saa välittömästi Rova Khan. Olkaa hyvä. Uh, thank you for that. Kiitoksia alustuksesta, kiitoksia ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin kiittää kulttuurivaliokuntaa siitä, että sain mahdollisuuden tulla puhumaan ajatuksistani radikalisoitumisen ehkäisystä. Olen samaa mieltä eh, kuin mitä valiokunnan mietinnössä oli eh, koskien myös LIBE-valiokunnan mietintöä tänä vuonna syyskuussa. Oli erittäin mukava nähdä ensimmäinen ehdotus tässä eh, mietinnössä, jossa jäsenvaltioiden pitäisi edistää vapautta, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, ihmisarvoista kohtelua. Ja tämä on EUn vastuulla, jotta kunnioitetaan perusoikeuksia, eh, vapauksia, samoin kuin koulu, kielellistä, kulttuurista ja mm, uskonnollista monimuotoisuutta. Haluaisin keskittyä kohtaan 12 tässä mietinnössä, jossa valiokunta painottaa sitä, miten tärkeä rooli on naisilla, kun ehkäistään radikalisoitumista perheyksiköissä. Ja huomasin, että tämä oli aika pieni kohta tuossa paperissa, mutta haluaisin puhua siitä, miksi naiset ovat tärkeitä tässä suhteessa, mutta ei pelkästään perheyhteisössä. Haluan osoittaa myös, minkä miten naisten voimannuttaminen yhteiskunnassa on olennaista, kun haluamme vahvistaa yhteiskuntaa ääriaineksia vastaan. Ja naisten rooli varsinkin äh, kansallisella tasolla äh, naisia usein ylen katsotaan ja eikä täysin arvosteta. Puhuisin myös koulujen roolista, miten ne voivat vahvistaa koululaisten vastustusta opettamalla kriittistä äh, ajattelua ja keskustelemalla ajatuksista ja puhumalla myös perusarvoista. Ja koulutus on tässä suhteessa aivan kriittinen tekijä. Koululla on tässä suhteessa merkittävä tehtävä. Aivan lyhyesti haluaisin puhua oman järjestöni työstä. Inspire on kansalaisjärjestö Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on hyväksynyt terrorismistrategian, suojataan ja puututaan, valmistaudutaan ja ennaltaehkäistään. Halutaan tosiaan ehkä, ennaltaehkäistä terrorismia ja ääriaineksia. Minun järjestöni keskittyy nimenomaan tähän ennaltaehkäisyyn ja me uhmaamme myös näitä ekstremisti ääriaineksia ja me menemme ennemminkin alhaalta ylöspäin kuin ylhäältä alaspäin. Me olemme suoraan yhteyksissä muslimijärjestöihin ja yhteisöihin. Muslimijärjestöjen rooli ja ääni on tässä hyvin olennainen, varsinkin kun halutaan puuttua ääriideologioihin haluamme uhmata myös äärioikeistolaisia ryhmiä, jotka eivät halua erottaa toisistaan islamia ja islamistista ääriajattelua. Ja tällä tavoin maalataan kaikki, kaikkia muslimeita. Osa työtämme on edistää vastakertomuksia, narratiiveja Daesin ideologiaa vastaan, mutta erityisesti äh, halutaan edistää ISISin vastaisia, al vastaisia vastaisten ideologioiden vastakertomuksia. Islamin, islamistiset uskonnolliset tekstit, niitä käytetään usein niin, että oikeutetaan islamistista ääritoimintaa, mutta olemme huomanneet, että naisille ei useinkaan opeteta teologisia perusteita eikä tarpeeksi tehdä, jotta he pystyisivät opettamaan lapsilleen näitä tekijöitä. Tämä johtuu usein heikosta johtajuudesta ja siitä, että uskonnolliset ohjelmat eivät usein vastaa ajan vaatimiin haasteisiin. Inspire perustettiin 2008 ja se on äh, ääriajattelun vastainen naisten oikeusten järjestö. Äh, sen jälkeen olemme tehneet töitä koulujen, opettajien, poliisin, paikallis- ja keskushallinnon kanssa, muslimijärjestöjen kanssa. Ja me olemme, äh, meillä on ollut kampanjoita esimerkiksi 2011 Jihad Against Violence. Ensinnäkin haluamme vaatia eh, jihadin takaisin muslimis, muslimiääriaineksilta, eh, koska siinä pyritään eh, taistelemaan oikeudenmukaisen asian puolesta. Ja tämä sana on nyt kaapattu niin, että sitä, sitä käytetään, jotta oikeutetaan väkivalta meidän julkilausumamme sai 32 maasta allekirjoituksia ja sitä esiteltiin New York Timesissa, Guardianissa kansallis Arabiemiraattien lehdistössä. Ja tämä oli kampanja, jossa johdossa olivat musliminaiset. Me olemme aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa ja tunnistamme, miten Daesh ja oikeisto, äärioikeisto käyttää myös internetiä ja somea radikalisoinnissa. Olemme kirjoittaneet että nuorille tytöille, minkä tähden heidän ei kannata yhdistyä liittyä ISISiin ja se luettiin 45 000 kertaa 72 tunnissa. Me saimme hyvin myönteistä palautetta ja näin koulut ovat tärkeitä silloin, kun halutaan selittää, millainen ero on islamilla ja ääri-islamismilla. Aivan äskettäisiä kampanjoita oli MAS, silloin haluttiin torjua niin sanottua Bagdadin kalifaattia, johon muslimeja on kutsuttu. Musliminaisina me väsyimme odottamaan miehiä, että he olisivat tulleet johtamaan, koska huomasimme, miten ISIS on uhkana meidän lapsillemme, yhteisöillemme. Ja me halusimme tosiaan vastustaa tätä järjestöä, uhmata heidän Mm, uskonnollista poliittista näkemystään ja puhua asiasta selvästi. MS-kampanja mm, pidettiin viime vuonna ja myös mm, sisäministeri Teresa May tunnusti, miten tärkeää tämä työ on. San Britannian suurin päivälehti tuki kampanjaa ja se tuli myös etusivulle, täällä näkyy. Ja siellä oli kuva musliminaisesta, jolla oli äh, hijab ja äh, samaan aikaan kuitenkin äh, brittilippu. Siinä ei ole mitään ristiriitaa, että on britti ja muslimi. Usein ääriainekset sanovat, ettei voi olla samalla britti ja muslimi. Tämä pätee usein myös Ranskassa Joten äh, San äh, esitti tämän kuvan ja kirjoitti pääkirjoituksessa, miten tärkeää on uhmata äh, ääriajattelua ja islamofobiaa myös. Niinpä tänä vuonna, silloin kun Tunisiassa oli verilöyly, San pyysi Inspirea kirjoittamaan oman vihanvastaisen ohjelmansa lehteen ja tällä tavoin me kaikki allekirjoitamme demokratian oikeusvaltioperiaatteena ja tämä sai valtavasti hyvää palautetta sekä muslimeilta että muilta. San on kuitenkin oikeistolainen lehti ja se osoittaa, että kun käytetään oikeata kieltä eikä osoitella sormilla eikä pidetä muslimeja mitenkään epäilyttävänä yhteisönä, osoitetaan miten olemme yhtenä rintamana puoltamassa maamme arvoja ja yhdessä voimme torjua ääritoimintaa. He tekivät tämän yhdessä muslimijärjestön kanssa ja muslimi, muslimien naisjärjestöjen kanssa. Muslimit ovat selvästikin osa meidän maatamme. Näin niin monet Päivälehdet haluavat äh, otsikoita muslimeista ja islamista. Äh, silloin äh, täytyy ottaa oppia Sanin toiminnasta. Medialla on, median on tunnustettava heidän roolinsa ja meidän pitää saada aikaan sellainen kulttuuri, jossa edistetään ihmisarvoa, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Ainoastaan kun toimimme yhdessä, me voimme estää radikalisoitumista. Osana MS-kampanjaa me olimme kiertueella Englannissa kahdeksassa kaupungissa Walesissa. Meillä oli neljä tavoitetta. Opetetaan naisille teologisia kertomuksia, jotta voidaan torjua ääriajattelua. Autetaan tunnistamaan aikaiset merkit radikalisoitumisessa lapsissa ja perheenjäsenissä opitaan ottamaan yhteyttä virastoihin ja toimistoihin, jotka voivat auttaa asiassa. Saadaan naiset liikkeelle ja inspiroitumaan. Yksi syistä tehdä tätä työtä on se, miten olen nähnyt, miten naiset voivat saada aikaan tuloksia. Olen nähnyt, että naiset ovat valmiita uhmaamaan vihapuhetta puhetta levittäviä Eh, haastamaan miehiä tässä asiassa, koska he haluavat suojata perheitänsä. Naiset eh, pystyvät johtamaan eh, tässä omia yhteisöjään. Mm, he ovat ehtymätön avun lähde. Liian usein naiset unohdetaan ja heidän kykynsä unohdetaan. Äiteinä he kyllä tunnistavat paremmin aikaiset radikalisoitumisen merkit he voivat auttamaan edistä, autta, he voivat auttaa edistämään vahvaa brittimuslimien, eurooppalaisten muslimien identiteettiä ja autetaan myös siinä, että tuntee kuuluvansa jonnekin. Tällä tavoin eurooppalaisessa yhteydessä tämä sopii juuri ajan kuvaan. Tällainen kasvatus, jos siihen investoidaan, se voi auttaa torjumaan tulevissakin sukupolvissa ääriajattelua. Viime 20 vuoden ajan olen nähnyt, miten naiset hyvin todennäköisemmin torjuvat ääriajattelua. He pelkäävät ääriajattelua, koska pelkäävät, että heidän lapsiensa hyökätään. He ovat valmiita toimimaan historiallisesti Isossa Britanniassa ei kuitenkaan olla suoraan tehty työtä naisten kanssa. Usein ollaan tehty töitä sellaisen johtajien kanssa, jotka ovat enemmänkin portivartioina. Tämä on nyt muuttumassa ja monet virastot ovat huomanneet, että kun tehdään ähm, työtä naisten kanssa, pitää ottaa yhteyttä suoraan naisiin, koska usein ähm, johtajat, äh, heitä ei ole valittu, he eivät ole vastuussa on syytä kuulla naisten ääni ja voimannuttaa heidät, jotta voidaan estää radikalisoituminen. Naiset todennäköisemmin puhuvat ääneen, koska he kokevat ääriajattelun uhat. Itse asiassa silloin, kun ääriainekset tulevat valtaan, halutaan vähentää naisten oikeuksia. Naiset tunnistavat tämän ja tietävät, että kun estetään radikalisoituminen, voidaan myös suojata omia oikeuksia. Sellaiset maat, joissa joissa terroristeja suojataan, ovat usein sellaisia, joissa naiset, jotka, sellaisia, joissa naiset ovat syrjäytyneet. Sellaiset yhteiskunnat, jotka investoivat naisiin, ovat hyvässä kierteessä. Tällä tavoin näissä maissa naiset saavat enemmän työllisyysmahdollisuuksia. Usein naiset, kun eivät ole päässeet valtaan, heillä on enemmän työttömyyttä ja köyhyyttä. Tässä halutaan torjua myös tällaisen puskurin avulla ääriajattelua usein puututaan myös hyvin kapealla tavalla ääriajatteluun, mutta me olemme tunnistaneet, mikä yhteys on naisten oikeuksien puuttumisella ja ääriajattelulla. Naiset ovat olennaisia silloin, kun halutaan aikaan kestävää rauhaa, ja siitä syystä YK on peruskirjassa ja päätöslauselmassa 1325 on painotettu tätä näkökohtaa. Naiset voivat auttaa ratkaisemaan konflikteja. Äskettäin on osoitettu, että aina ei arvosteta naisten tekemää työtä ruohonjuuritasolla. Mutta miten voidaan äh, sivuttaa naiset Nigeriassa, jotka sen jälkeen kun Broko Haram sieppasi 300 tyttöä äh, ja kun hallitus ei tee mitään, niin naiset olivat ensimmäisenä kampanjoimassa. Tuhannet kristityt musliminaiset äh, olivat yhdessä ryhmänä Women Without Walls ja to, ja uumasimat Boko Haramia. Onko meillä val- varaa tosiaan sivuuttaa naisten li- yhteenliittymättä äh, esimerkiksi Pakistanissa, Amanonissa? Monetko jäsenvaltiot äh, ovat tietoisia sellaisista naisten ryhmistä, jotka torjuvat ääritoimintaa? Huolimatta kansainvälisen yhteisön sitoutumisesta eh, rauhanrakentamiseen naiset ovat mukana ainoastaan neljällä prosentilla rauhanneuvotteluissa. Liian usein eh, eh, väkivallan vastaiset strategiat sivuuttavat naisten roolit. Ääriajattelijat mm, halveksuvat usein naisia ja naisaktivisteja – ja me olemme nähneet tämän myös Isossa Britanniassa, miten tässä, tämä johtaa suoraan hyväksikäyttöön. Ja tästä syystä jäsenvaltioiden pitäisi investoida naisten kansalaisjärjestöihin, koska ne tekevät henkilökohtaisia uhrauksia, jotta voidaan estää radikalisoituminen. Äh, nyt haluan puhua äh, koulujen roolista. Brittihallitus äh, otti, hyväksyi lainsäädäntöä niin, että koulujen pitää myös tarkastella sitä, miten voidaan ehkäistä sitä, että ketään vedetään mukaan terrorismiin. Äskettäiset tiedot ovat osoittaneet, että puolet näistä, jotka ovat mukana Channelissa, joka on hallituksen ohjelma, jolla torjutaan radikalisoitumisesta, radikalisoitumista. Monet niistä, jotka ovat mukana, ovat alle 18-vuotiaita. Tästä meillä on esimerkkinä Laila, 17-vuotias tyttö, joka pärjäsi oikein hyvin koulussa, halusi tulla insinööriksi. Kuitenkin hyvin pian hän alkoi käyttää huntua ja hän alkoi olla poissa koulusta, arvosanat laskivat, hän, hänen tuutorinsa puhui ystävien kanssa ja he kertoivat, että Laila sanoi, että länsimainen maallinen koulutus ei takaa paikkaa taivaassa. Ja mitä tapahtui siis Lailalle. Koulu tunnisti, että Laila tarvitsee apua. Vanhemmat olivat heihin otettiin yhteyttä ja he helpottuivat, koska eivät tienneet mitä tehdään. Ja Leila pääsi mukaan hallituksen Channel-ohjelmaan ja tällä tavoin äh, Leila sai apua ja äh, hän pystyi pääsemään eroon näistä ääritulkinnoista, islamin ääritulkinnoista. Äh, poliisit eivät olleet mukana eikä heitä tarvinnut mukaan edessä. Tar- pärjättiin muutenkin koulut auttavat siinä, että ne opettavat äh, inhimillisiä arvoja ja nyt äh, koulujen pitäisi edistää myös äh, perusarvoja, oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja suvaitsevaisuutta, ajatellen monia erilaisia uskontoja ja uskomuksia. Koulut näkevät tämän siinä mielessä, että halutaan suojata tyttöjä sukupuolielinten silpomiselta, halutaan suojata kotien väkivallalta. Tämä on sellainen suojatoimi, joka on tunnustettu, eli lapsia suojataan radikalisoitumiselta. Täytyy tunnistaa aikaiset merkit, pitää kehittää toimintamalleja. Ja uskoisin, että tämä on erittäin myönteinen askel. On otettu mukaan tämä ennaltaehkäisy tärkeänä osana. Ja nyt on äh, koulutettu jo 600 opettajaa näissä asioissa, samoin kuin vanhempia. Ja opettajat ovat huomanneet, miten tärkeä, tämä tekijä, tärkeä tekijä tämä on. Nyt on haluttu myös estää äh, se, että ihmisiä lähdetään poliisitoimin äh, katsomaan kaikki nämä ehdotukset äh, usein ovat äh, sellaisia, että siinä ei lähdetä ketään äh, vakoilemaan, halutaan vain suojata. Joillekin lapsille koulu saattaa olla ainut paikka, jossa heidän näkemyksiään uhmataan. Yhdestä koulusta yksi poika, hänen isänsä oli äärioikeistolainen ja poika oli saanut vaikutteita. Sitten eräs tytär oli saanut vaikutteita myös ääri-islamilaisesta ajattelusta. Ja tällä tavoin koulu pystyy torjumaan ja rohkaisemme kouluja tähän rooliin. Nyt aivan lopuksi menee aika pitkään ennen kuin koulutetaan kaikki henkilöstö ennaltaehkäisyyn ja siinä, että meidän pitää tunnistaa äärimmäiset näkemykset ja normaalit toiminnot. Jos lapsella on se ei tarkoita välttämättä ääri toimintaa, mutta tässä voidaan tietenkin tehdä virheitä ja silloin eriytetään muslimioppilaat vielä kauemmaksi. Koululla on merkittävä rooli tässä ja jos halutaan ehkäistä radikalisoituminen, pitää kasvattaa nuorten vastustuskyä ja pitää pystyä myös kouluissa analysoimaan mitä ruodaan. Kiitoksia kovasti. We are a little late, but it's very, very... Pyydän anteeksi, että keskeytyn. Olemme hieman myöhässä, mutta tämä kaikki oli todella mielenkiintoista kuultavaa. Sekä henkilökohtainen että teoreettinen näkemyksenne tilanteesta ja naisten roolista, kansalaisyhteiskunnasta, koulusta, jonka täytyy olla avoimen mielin perheiden suuntaan, oppilaiden suuntaan ja niin edelleen viittasitte internetin ja tiedotusvälineiden vastuullisuuteen. Sanoitte, että joskus koulu on ainut paikka, jossa ääriajattelua tavallaan haastetaan. Tämä oli tärkeä huomio. Toinen puhujamme on herra Kristensen. Te saatte nyt saman tien puheenvuoron. Sitten voimme esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä niitä kenoja, joiden kautta historian opetuksella voidaan estää radikalisoitumista. Katsotaanpa ensin tätä sitaattia. Se, että kohtaa muiden kertomaa ja muiden tarinoita ja historiaa, jotka ovat ristiriidassa oman näkemyksen kanssa, niin saa uutta tietoa. Ja tämä voi vaikuttaa omiin asenteisiin. Ja tämä taas lähestymistapana voi edistää suvaitsevaisuutta. Niin. Tästä näette esitykseni otsikon, eli miten historianopetus voi edesauttaa ehkäisemään radikalisoitumista. Olen täällä edustamassa tänään Euroklioa, joka on historianopettajan eurooppalainen yhdistys. Eurokliossa on 48 riippumatonta jäsenliittoa, joissa on historian ja kansallisyhteiskuntaopin opettajia. Ja meillä on myös 22 liitännäisjäsentä yhteensä siis 47 maasta. 17.3. tänä vuonna EUn opetusministerit kokoontuivat Pariisissa ja sopivat Pariisin julkilausumasta, jossa peräänkuulutetaan toimia, erityisesti tai muun muassa sitä, että tehostetaan koulutuksen roolia kansalaisuuden edistämisessä yhteisten arvojen, kuten vapauden, suvaitsevaisuuden, syrjimättömyyden, sosiaalisen kohesion vahvistamisessa ja siinä, että autetaan nuoria tulemaan vastuullisiksi, avoimiksi ja aktiivisiksi osallistuvien yhteiskuntien jäseniksi. Ja sitten huhtikuussa Helsingissä Tanskassa oli paikalla 157 historianopettajaa 40 maasta ja hekin antoivat sitten Helsingin julkilausuman ja pääviesti oli se, että Pariisin julkilausuman toiminnat tai toiminnan peräänkuuluttaminen on tärkeää ja historian opetuksella voi olla tässä kaikessa merkittävä keskeinen rooli. Ja juuri tästä Eurokliossa ja sen missiossa on kyse. Mission tavoitteena on tukea vastuullista, innovatiivista historian ja yhteiskuntaopin ja perintöön liittyvän opetuksen kehittämistä – niin että kehitetään kriittistä ajattelua, vastavuoroista kunnioittamista, rauhaa, vakautta ja demokratiaa. Vastuullisella historianopetuksella tarkoitamme sitä, että autetaan oppilaita ymmärtämään, että historiassa on kyse tulkinnasta. Katsotaan historiallisista lähteistä tulevaa tietoa, katsotaan sitä kattavasti ja pyritään, löytämään vertaisarvioinnin kautta vastauksia. Historia on myös hyvin monisyistä. Vastaukset johtavat uusiin kysymyksiin ja kaikki nivoutuu yhteen ja on monitasoista. Ja sitten lopuksi historia perustuu arvoihin. Sillä vastataan nykypäivän asenteisiin ja katsotaan asioita siis monesta näkökulmasta. Jotta tällaista koulun historian opetusta voidaan kehittää niin, että otetaan yleinen historia, akateeminen historia, historiallinen kulttuuri huomioon, niin tässä täytyy katsoa arvoja, asenteita ja on katsottava, että pyritään tällaiseen laadukkaaseen historian tiedostamiseen opitun historian tiedostamiseen. Euroklio'n Helsingin konferenssissa asetettiin seuraavat tavoitteet edellisten lisäksi. Pariisin julkilausuman kysymykset pitäisi saada siis mukaan historian opetuksen kehittämiseen. Tarvitaan uusia opetuksen välineitä ja resursseja virallisten opetussuunnitelmien ja tutkintopuitteiden muokkaaminen on myös tarpeen ja tarvitaan vuoropuhelun verkostoja ja yhteistyötä. Ja jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme oppilaslähtöisempää opetusta, joka koskee identiteettiä, näkemysten muodostamista ja tietoa digitaaliajalla. Tarvitaan pedagogista yhteistyötä ja laatua ja historian opetusta, joka heijastelee monimuotoisuutta. Helsingörin julkilausuman lausumat näkyvät Euroopan historian opetuspuitteista – Tavoitteena on kriittisen ajattelun edistäminen, kansalaisuuden rakentaminen, demokratia, suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus. Ja jos katsotaan teoksen viimeisiä sivuja, usein toimitaan siis niin, että kokeet ovat keskitettyjä, kirjallisia, ja niissä usein keskitytään siihen, mitä teksti- ja oppikirjoissa on faktoina tuotu esille, ja ne keskittyvät usein politiikkaan, sotiin ja miehiin. Eli tässä tavallaan tavoitteet ja se, miten kokeita järjestetään, ei kohtaa. Itse olen tanskalaisopettaja ja Tanskan historian opetussuunnitelma on hieman erilainen. Tavoitteet ovat samoja kuin Euroopan tasolla, kriittinen ajattelu, kansalaisuuden rakentaminen, demokratia, suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus. Mutta kun katsotaan loppukokeita, virallisia loppukokeita, niin ne ovat paikallisesti järjestettyjä. Ja usein tässä toimitaan yhdessä opettajan ja luokan kesken ja suullisesti ne kokeet perustuvat yllä mainittuihin tavoitteisiin. oppilaat voivat esittää, argumentoida ja keskustella aiheesta. Jotkin Tanskan lukiotason aiheet ovat usein tietynlaisia kulttuuriidentiteetti, maahanmuutto, lähi Eli nämä ovat asioita, joista usein kouluissamme opetetaan. Eli tässä tanskalaisministeriö ainakin pyrkii yhdistämään tutkintapuitteet ja tavoitteet. Tanskan opetussuunnitelman perustavoite on tällainen. Kokeiden on heijasteltava joka päivästä elämää luokkahuoneessa ja luokkahuoneen elämän tulisi heijastella elämää yhteiskunnassa. Ja tämä sitaatti on kulttuuriasian ministeriltämme opetus- ja kulttuuriministeriltämme. Ja tämä alussa kuultu sitaatti on tanskalaisoppilaalta. Heitä on täällä myös paikalla. Näette nämä sitaatit siis tästä vielä uudestaan. Muist, pohdin, ja kun pohtii Tanskan käytäntöjä, niin Euroclean mukaan historian opetus voi merkittävällä tavalla edesauttaa radikalisoitumisen estämistä. Tämän esityksen pohjalta Euroklio on laatinut kulttuurivaliokunnalle sen käyttöön seuraavat suositukset. Ensinnäkin, että ehdottaisitte komissiolle, että Erasmus Plus liikkuvuuteen liittyviä sääntöjä helpotettaisiin koska tällä hetkellä ne estävät kouluttajia ja opettajia toteuttamasta erilaisia aloitteita ammattimaisesti. Ja samoin pitäisi edistää Erasmus Plus, KAK ja Horisontti 2020 välineitä niin, että käytäntö ja politiikka yhdistettäisiin. Samoin pitäisi tukea Euroopan historian taloa, ja se voisi toimia tällaisena siltana historiallisessa vuoropuhelussa jäsenvaltioissa. Pitäisi myös kuulla elinikäisen oppimisen foorumia. Ja samoin tarvitaan tiivistä yhteistyötä Euroopan neuvoston ja YK elinten kanssa olemassa olevissa puitteissa. Tämä koskee koulutusta, kasvatusta, demokraattisen kansalaisuuden osalta, ihmisoikeuskoulutusta ja globaalin kansalaisuuden koulutusta. Ja täytyy myös muistaa se, että koulutuksen investoinnit eivät tuota heti tulosta, vaan tämä on aina pitkän aikavälin sijoitus. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Tässä puhuttiin selkeää kieltä ja tehtiin mielenkiintoisia ehdotuksia. Ja nämä lopussa esitetyt suositukset varmasti tulevat työssämme jatkossa esille. Nyt sitten kollegamme voivat esittää kysymyksiä. Ensin Sver. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Kiitos, että saan puheenvuoron puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tämä aihe on valittu tämänpäiväiseen julkiseen kuulemistilaisuuteen. Aihe on hyvin ajankohtainen ja olen tyytyväinen, että valiokuntamme on kutsunut näin osaavia asiantuntijoita vieraakseemme. Haluaisin tukea vieraamme Sara Kaanin Inspirin johtajan näkemyksiä. Hän pohjasi esityksensä omille kokemuksilleen. Tätä kautta hän osoitti kuinka ihmiset taistelevat demokraattisen vuoropuhelun puolesta, kuinka pyritään saamaan parempi yhteiskunta, jos tällainen vuoropuhelu on mahdollista. Totta kai tämä vaatii sitä, että varmistamme globaalin kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Kansalaisyhteiskunnan on tähän osallistuttava, kirkoilla on oma roolinsa, ja myös kansalaisjärjestöt on otettava mukaan tähän työhön. Rova Khan puhui naisten roolista. Sitä varmasti on myös korostettava. Usein naisten rooli ja unohduksiin, erityisesti islamin yhteydessä. Naiset voivat antaa suuren panoksen myös lasten kasvatuksen kautta. Totta kai, kun puhumme naisten roolista koulutuksessa, niin samalla nousee esille kysymys miesten roolista. Omassa maassani meillä on aivan toisen tyyppinen ilmiö noussut esille. Koulutusjärjestelmä on hyvin naisvaltainen. Naiset toimivat siellä enemmistössä, joten täytyy pohtia myös sitä, miten miehet saadaan enemmän mukaan koulutukseen ja lasten kasvatukseen yleisemminkin. Olen myös tyytyväinen siitä, että meillä on Euroclion asiantuntija paikalla kuulemisessa. Euroclio on ollut tärkeässä tehtävässä viime vuosikymmenten aikana. Opetussuunnitelmathan ovat kansallisia kuitenkin. Kun uusia maita on tullut mukaan, ne ovat laatineet sitten omat opetussuunnitelmansa. Joskus suunnitelmat eivät välttämättä heijastelleet todellisuutta. Me teemme yhteistyötä Euroklion kanssa, myös Euroopan parlamentin puitteissa, ja meidän täytyy yhdessä löytää sellaiset ratkaisut ja sellaiset keinot, joilla saamme luoduksi ilmapiirin, jossa voimme käydä normaalia, tavallista vuoropuhelua yhteiskunnissamme. Nyt totta kai puhumme pakolaiskriisistä. Emme halua, että yhteiskuntamme eriytyvät liiaksi. Me tarvitsemme kuitenkin oikeita välineitä, joilla tämä estetään, ja nyt tämä tie on vasta alussa. Thank you, Madam Well, um, time's getting on and I'm quite keen to hear my speech. Äh, niin äh, minä mielelläni haluaisin äh, kuulla vastaukset ennen kuin lähden valiokuntaan. Kaan ja sitten hänen jälkeensä puhuja. Herra Kristensen, hän sanoi, että edistetään eurooppalaisen, eurooppalaista historian taloa silloin, kun puhutaan monimuotoisuudesta – Tämä on ikään kuin ylhäältä alaspäin ajattelua, eikä tämä ole sellainen ehdotus, joka olisi saanut yleistä kannatusta Euroopan parlamentissa. Miten näin kaukainen taho mitenkään auttaa puuttumaan tällaiseen kysymykseen, joka kohtaa 500 miljoonaa henkeä? Eh, sorry, raccogliamo ancora. Otetaanpa vielä muutama kysymys. Krasnovieski. Thank you, thank you very much. Kiitos. Tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Ja puhujat puhuivat tärkeistä asioista, erityisesti naisten roolista. Se on erittäin tärkeä asia, keskeinen asia nais, naisilla on monissa asioissa ongelmia, mutta heillä täytyy olla merkittävä rooli. Puhuitte siitä, kuinka linjanveto kulttuuristen erilaisuuksien hyväksymisessä ja ääriajattelussa niiden välillä on hankalaa. Eli meidän täytyisi määritellä, mitkä radikaalit näkemykset eivät ole enää hyväksyttäviä. Ja kun sitten toimimme, puutumme johonkin. Itse olin aika konservatiivinen isänä, enkä haluaisi, että koulu puuttuisi minun asioihini. Olin saksalaisyliopistossa puolalaisprofessorina ja joskus minusta tuntui siltä, että saksalaisopettajat eivät ymmärtäneet, kuinka tärkeää minulle oli välittää tytärelleni puolalaista kulttuuria. He pitivät tätä lähestymistapaa konservatiivisena ja uskonnollisena ja niin edelleen. Eli tämä rajanveto on hankalaa. Ja sama ongelma liittyy herra Kristiansenin esitykseen. Te sanoitte, miten historia pitäisi opettaa, mutta historian opetukseen liittyy esimerkiksi kansallisen identiteetin säilyttäminen, tiedon välittäminen, eri maista tuleville sukupolville. Pitäisi oppia menneistä, menneisyyden arvoista. Eli joskus tuntuu siltä, että historian opettamista ei pidetä keinona torjua radikalismia. Itse mielen radikalismin väkivallaksi, no se voidaan määritellä niin, että mukana on usein terrorismia. onko siinä jotakin väärää, että oppii Tanskan historiaa ja samalla tunnustautuu tanskalaiseksi patriotiksi. se, että kantaa vaikka kansallispukua ei tarkoita välttämättä sitä, että toimii radikaalisti tai edustaa ääriliikettä. Eli täytyy pyrkiä siihen, että rajanvetoa ei tehdä väärässä paikassa. Ähm, kollega Truppel. Yeah, thank you. I would, would Truppel. as well what's äh, Kiitoksia. Haluaisin painottaa myös äh, tätä äh, islamistien äh, naisten sortamista. Ja minun mielestäni tässä on selkeä käsite olemassa jo, ja meillä on paljonkin sellaisia sellaisia ohjelmia, joiden parissa voidaan tätä ongelmaa torjua. Ja sitten toiseksi, muslimit ovat täysi osa näitä yhteiskuntia ja heidän ei pitäisi kerta toisensa jälkeenä olla ulkopuolisina. Nuorille tämä on ongelma, koska he eivät tunne olevansa osa yhteiskuntaa ja siinä meillä on paljonkin tehtävää. Ja sitten lopuksi äh, Krasorelski. Minun mielestäni tässä on äh, selkeä äh, uskonnonvapauskysymys ähm, ja siinä pitää tehdä ero ääritoimintaan, koska kyse on vihapuheesta ja väkivallasta ja siinä, siinä että viedään joltakin ne ihmisarvo. Eli mm, eurooppalaiset perusarvot, mm, siinä pitää tehdä selkeä ero ääriajattelun ja niiden välillä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Tohtori Khan, te puhutte naisten roolista, mutta myös eri järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen roolista. Teidän maassanne on monenlaista kokemusta näiden tahojen muodostamassa uskon, uskontojen välisessä vuoropuhelussa. Eli on tärkeää, että syntyy, tai mm, aina siis vastavuorosta ymmärtämistä ei ole. Tämä aiheuttaa ongelmia. Sitten historian opetus. Sanoitte professori, että meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään moniarvoisuutta, moninaisuutta ja sitä, miten historiassa erilaisuutta on integroitu tai sulateltu. Tämä on tärkeää, eli täytyy työstää menneisyyttä ja konflikteja, joita edelleen on. Tämäkin on tärkeää. No niin, te voitte nyt vastata teille esitettyihin kysymyksiin. I mean, I really, I think I had one question. Minulla on tässä vastattavana ainakin yksi kysymys. Haluan vain palata siihen, mitä kollega siellä kauempana sanoi. On selkeä ero, kun ajatellaan kulttuuria, kunnioitetaan kielellistä kulttuuria, uskontoa, mahdollisuutta harjoittaa uskontoa. Tämän takia Eurooppa on niin upea. Siellä ei ole diktaattoreja, tyranneja, eikä tyran, tyranniaa. Ja siinä mielessä kunnioitetaan kulttuurieroja. Vähemmistöryhmät pystyvät pukeutumaan eri tavoin, puhumaan eri tavoin, syömään eri tavoin. Se on myönteistä enemmän kuin kielteistä. Minun mielestäni tämä ääri ajattelu voin taata, että kaikissa jäsenvaltioissa määritellään se eri tavoin, ähm, miten pitkään kestää ennen kuin pitkään kesti ennen, että saadaan terrorismimääritelmä. Meillä ei ole terrorismimääritelmää vieläkään, joten ekstremismi olisi vielä vaikeampi määritellä. Brittihallitus on määritellyt ekstremismin ähm, äh, sillä tavoin, että siinä aktiivisesti, äh, aggressiivisesti ähm, vastustetaan perusarvoja Britanniassa. Ja minun mielestäni tällainen ääritoiminta on kyse sitten vihapuheesta esimerkiksi. Kyse on syrjinnästä, loukataan jonkun muun ihmisoikeuksia. Minun mielestäni tämä on äärimmäistä toimintaa. Ja feministinä minusta on vaikea hyväksyä sitä, että naiset eivät ole samanarvoisia kuin miehet. Tuleeko siitä jo ääritoimintaa silloin, kun eletään nykyaikaa? Nämä ovat ajatuksia, jotka ovat hankalia minulle ehkä jos vastustetaan naisten oikeuksia, että naiset eivät ole miesten arvoisia. Onko se sitten ääriajattelua? Minun mielestäni jos halutaan estää radikalisoitumista, olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että on ideologioita, jotka edistävät vihaa. Ja minä olen nähnyt myös, että äärioikeistoryhmät edistävät vihaa ja ääri-islamistiset ryhmät. Ja silloin kun joku on otollinen, silloin syntyy ongelmia. Silloin käytetään helposti väkivaltaa, kun vihaa on niin paljon – mutta tässä on selkeä ero, kunnioitetaan kulttuurista monimuotoisuutta. Minun mielestäni tämä sel- ero on aika selkeä. Ja sitten kysymys siitä, että tehdään yhteistyötä muiden uskon uskonnollisten ryhmien kanssa on paljon keskusteltu, että keskustellaan juutalaisryhmien kanssa muiden. Me teemme aika paljon yhteistyötä esimerkiksi Eh, humanistijärjestöjen kanssa, juutalaisryhmät, sitten eh, Israel ja eh, Palestiina konflikti, aina kun on jokin tapahtuma siellä, niin silloin syntyy tietenkin antisemitismiä Isossa Britanniassa ja sitä ei voida hyväksyä, jos on, me olemme nähneet päinvastoin myös, että jos on muslimia vastaan on hyökätty, sotilas esimerkiksi sai surmansa 2014. Silloin juutalaisten kriisittyjen parissa myös vastustetaan tällaista. On paljon eri uskontokuntien välistä työtä ja Kyse on siitä, miten puolamme ihmisoikeusarvoja ja vastaavia, ja niin me voimme toimia yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kesken. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Kristensen. Uh, thank you. Um, first... Kiitoksia. Aluksi Puhuisin vielä parista asiasta liittyvät historian opetukseen yhteiskunnissa. Uskon, että minun lisäkseni myös järjestöni on yhtä mieltä. Uskokseni meidän vastuullamme on se, että vastaamme oppilaiden kokemuksiin Opiskelijoille opetetaan historiallista tiedostamista ja tarjotaan välineitä näitä varmasti löytyy kaikkien opetussuunnitelmien alusta, eli aktiivinen kansalaisuus, suvaitsevaisuus, demokratia ja niin edelleen. Nämä ovat niitä arvoja. Mutta tämä ei merkitse sitä, että historian opettajat olisivat välineitä jotka edistävät tiettyä poliittista agendaa. Ei lainkaan. Emme me syötä kenellekään yhtä poliittista näkemystä. Emme ole mitään tekijöitä, psykologeja tai sosiaalityöntekijöitä. Emme me arvioi oppilaita heidän suvaitsevaisuutensa määrän pohjalta. Me toimimme ammattimaisesti, pyrimme antamaan mahdollisimman hyvät välineet aikuiselämää varten. Ja tiedän, että monessa asiassa historian opetuksella ei voida tähän vaikuttaa, mutta me pyrimme ammattilaisena toimimaan niin, että kun oppilaat lähtevät koulusta, he ovat saaneet kokemusta kriittisestä ajattelusta, he pystyvät monesta näkökulmasta katsomaan asioita kriittisesti ja pystyvät jatkuvan vuoropuhelun menneisyyden ja nykyisyyden välillä omassa mielessään. Sitten kysymys, joka liittyy Euroopan historian taloon. Ei tässä ole mitenkään tarkoitus toimia ylhäältä alaspäin. Ei suinkaan. Me Toivoisimme, että olisi jokin Euroopan tasoinen elin, joka voisi jäsenvaltioiden tasolla antaa parhaita käytänteitä osallistamisesta ja muusta. saattaa keskustelua. Ei tätä kautta tietenkään mitään yhtä totuutta löydettäisi, mutta annettaisiin esimerkkejä siitä, miten asioita on hoidettu eri maissa. Ja tämä johtaakin nyt sitten toiseen kysymykseen. Tänään keskityimme siihen, miten radikalisoitumista voidaan estää ja katsoimme Pariisin julkilausumaa, jossa peräänkuulutetaan tiettyjä toimia. Mutta totta kai historian opetussuunnitelmassa on voimakkaasti esillä kansallinen historia. Sitä opetetaan aina. Ja haluamme kaikki tuntea asuvamme hyvässä maassa. Ja tätähän historian opetuksella on tarkoitus pönkittää. Mutta joskus, ainakin omasta mielestäni, innostumme tästä hieman liikaa ja saatamme unohtaa vähemmistömme myös niin kutsutussa kansallisessa narratiivissa. Nämä ovat niitä asioita, joita järjestömme korostaa kovastikin. Ja tähän keskitymme kansainvälisissä koulutusohjelmissammekin, eli tasapainoa tarvitaan. Kiitos. Historian historia. Teille vain puoli minuuttia, koska meidän täytyy kohta jatkaa. Ehm, Aivan lyhyesti, jos sallitte. Historian roolinahan ei ole pelkästään se, että pyritään historialliseen totuuteen, vaan kyse on myös siitä, että osoitamme nuorille, mikä on historiallisesti merkittävää ja mikä taas ei ole. Mikä oli oikein ja mikä taas ei ollut oikein historiallisesti. On hyvin tärkeää antaa nuorille käsitys siitä, mikä on tärkeää, mikä on moraalisesti oikein ja mikä tulisi määritellä vääräksi toiminnaksi. Rova Khan, meidän yhteiskunnissamme ei ollut tapana niinkään keskittyä naisten ja miesten tasa-arvoon, mutta jos on ihmisoikeuksien puolella, niin sittenhän tässä ei synny mitään kiistaa. Tasapaino, tasa-arvo vallitsee eh, sukupuolten välillä. Tämä on saavutettu historian mittaan. Ja katson, että myös muut kulttuurit ja uskonnot ja sivilisaatiot seuraavat tällä tiellä. Okei, okay, grazie. Kiitoksia. Oliko tämä nyt kommentti vai kysymys? Pikemminkin taisi olla huomio. Eikö niin? Hyvä. Voimme siis jatkaa. Nyt puheenvuoron saa de Montbrial, 15 minuuttia hänellekin. Ja sitten kuulemme Unescon edustajaa. Merci, euh, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Miten voimme ehkäistä alueellista ja kulttuurista jakautumista. Nämä käytettävät sanat ovat hyvin vahvoja. Tilanne Euroopassa ja Ranskassa on hyvin vakava, vakavampi, mitä monet haluaisivat uskoakaan. Eurooppa yleisellä tasolla ja Ranskavan erityisesti ovat jo kahden vuoden ajan olleet ennenkuulumattoman ilmiön edessä. Nuoremme osittain ovat lähteneet sotilaiksi sotaan, jota käydään radikaalin sunni-islamin nimissä, myös omilla alueillamme. Radikaalin islamin leviäminen Euroopassa näkyy myös hyvin laajasti koulutusjärjestelmässä. Laajuus ja vakavuus tässä ilmiössä näkyy myös niissä haasteissa, jotka meillä on vastassamme. Me emme pääse näistä haasteista yli, jos emme lopeta sitä todellisuuden näkemistä, mikä tässä vallitsee. Seuraukset ovat katastrofaalisia. Ensin haluaisin lyhyesti selittää, missä määrin koulutusjärjestelmämme tällä hetkellä on yhteisöjen eriytymisen taistelukenttänä ja sitten pohdin lyhyesti, miten voisimme tähän tilanteeseen saada korjausta. Yhteisöjen eriytyminen koulumaailmassa on noussut ilmiöksi ja se johtuu lukuisista seikoista – Nämä ovat nousseet esille viime kuukausien aikana. Esimerkiksi tammikuun 2015 hyökkäykset noivat esille eh, hyvin vaikeita jännitteitä kouluissa. Eh, opetusministeri puhui noin 200 välikohtauksesta, mutta tiedustelutiedot osoittavat, että pikemminkin 200 välikohtausta oli per eh, departementti, ja niitähän meillä on lukuisia. Nämä tapaukset olivat esimerkiksi sellaisia, että nämä teot oikeutettiin. Toisaalta myönnettiin, että tämä oli vakava teko, mutta samanaikaisesti sitten muistutettiin, että journalistit ikään kuin provosoivat islamia ja profettaa vastaan, ja näin aiheuttivat teot. Kaikissa Ranskan departementeissa näin on tapahtunut. Ei ole yhtäkään departementtia ei edes maaseudulla, joissa tällaisia provokaatioita ei olisi tapahtunut hiljaista, hetkeä häirittiin. Presidentti määräsi hiljaisen hetken vietettäväksi kaikissa koululaitoksissa ja sitten häirintää tapahtui. Esimerkiksi Algerian kansallislaulua oppilaat ryhtyivät laulamaan, lukuisat oppilaat huusivat alla Hagbaria tämän hiljaisen hetken aikana. Voisin kertoa koko loppuillan näitä tapauksia, en tietenkään näin tee, mutta kerronpa yhden tapauksen, joka on hyvin kuvaava. 24. syyskuuta vietettiin Aidel Kebir-juhlaa ja lukuisissa kouluissa havaittiin, että hyvin suuri osa oppilaista ja myös opettajista oli poissa. Nimissä on pieni lukio, ammattikoulu ja opettaja kertoi, että 70 äh, oppilasta 500 oli paikalla, eli siis yli 400 ei ollut paikalla ja 40-70 oli paikalla töissänsä. Nämä tapaukset koululaitoksessa heijastelevat vain sitä, mitä koko Ranskan yhteiskunnassa tällä hetkellä on käynnissä. Esimerkiksi magreb maiden äh, jalkapallojoukkueet pelaavat, silloin niitä kannatetaan. Sitten on yhteisöjen omia häämenoja, on juhlia, jotka aiheuttavat jatkuvasti viranomaisille monenlaista pohdintaa. Sitten on kansallispäiviä, joita juhlitaan. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että jos kyse nyt on perinteistä, niin aina Ranskan kansallispäivänä 14. heinäkuuta on hyvin väkivaltaisia perinteitä syntynyt. Esimerkiksi poltetaan autoja. Ja tänä vuonna ensimmäistä kertaa kansallispäivänä useissa paikoin 17 poliisiasemaa oli hyökkäyksen kohteena. Joskus Ranskan lippu korvattiin Algerian lipulla esimerkiksi, ja nämä tapaukset huolestuttavat Ranskan tiedusteluyhteisöä, joka on kiinnostunut luonnollisesti näistä tapahtumista. No sitten taas koulujärjestelmään. Kiistat eivät ole pelkkää provokaatiota, niin kuin äsken kuvailin. On myös opettajia, myös historian ja maantieteen opettajia, jotka eivät voi opettaa tiettyjä historiallisia tapahtumia, kuin jo se, että mainitaan tiettyjä historian ajanjaksoja tai tapahtumia, paikkoja, jotka aiheuttavat luokassa sitten häiriötä. Ja näin opettaminen on aivan mahdotonta. Sama vallitsee myös luonnontieteiden osalta jossain määrin. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, nämä yhteisön eriytymisen tuhot ovat lukemattomia ja ne ovat myös osaltaan edesauttamassa radikaalin islamin värväystä ja tämä johtaa terrorismiin. Kehitys Ranskassa on hyvin huolestuttava. Viralliset luvut on saatu eilen sisäministeriöstä ja puhutaan 1980 äh, ranskalaisista, jotka ovat lähteneet äh, jihadiin. Sitten on tämä harmaa alue. Manuel Valls, pääministeri, mainitsi, että meillä on tällainen harmaa alue. Hän mainitsi tämän tammikuun iskujen jälkeen kansalliskokouspuheessaan. Ja näitä henkilöitä harmalla alueella olisi noin 3000. Tiedusteluyhteisö katsoo, että tämä arvio on äh, ainakin jonkinlainen ala-arvo, alakanttiin esitetty arvo, ja luku on vain noususuunnassa. 5 kuusi tuhatta henkilöä ovat siis välittömästi valmiita toimiin Ranskan alueella. Tähän täytyy lisätä vielä toinen piiri. Eh, sympatisoijat, myötäilijät, jotka toimivat muun muassa eh, somessa, eh, provosoivat esimerkiksi poliisiviranomaisia. He toimivat myös salafistiliikkeessä. Nämä henkilöt ovat omaksuneet elämäntavan, joka on hyvin kaukana siitä perinteisestä elämäntavasta, jota meillä Ranskassa ja Euroopassa vietetään he ovat myös suhtautuneet radikaaliin väkivaltaan hyvin epäselvästi. He eivät sitä suoraan rohkaise, mutta eivät myöskään tuomitse sitä selkeästi. Ja tässä puhumme useista kymmenistä tuhansista ihmisistä ja tämä edesauttaa väkivallan lisääntymistä Ranskassa ja huolestuttaa huomattavasti viranomaisia. Täytyy olla tietoinen, että naiset herrat, niistä syistä, jotka ovat johtaneet tähän Äh, suuntaviivojen puuttumiseen tai murentumiseen. Näin on ollut jo vuosikymmenten ajan jossain määrin Ranskassa. Koulutuksen, kasvatuksen rooli tässä on aivan keskeinen. Koulun lisäksi täytyy ajatella terveysviranomaisten roolia, myös poliisiviranomaiset joutuvat tällä hetkellä toimimaan niin, että paikataan koulutusjärjestelmän puutteita. Koulussa yhä useammat nuoret puhuvat huonosti äidinkieltään, eivät osaa sanastoa, syntaksia, oikein kirjoitusta. Ja on havaittu myös puutteita siinä, miten yhteiselämän sääntöjä noudatetaan. Ei esimerkiksi toimita täsmällisesti, ei hallita omaa käytöstään, ei toimita ystävällisesti, kohteliasti ja niin edelleen. Tietyillä alueilla järjestöt, jotka sitten yrittävät äh, paikata mm, viranomaisten toimintaa, ovat tällaisia yhteisöjen omia järjestöjä, esimerkiksi muslimiveljeskunnan järjestöt, niitä toimii myös Ranskassa ja nuorille he ehdottavat sitten sitä, että ranskalaisen, ranskan kansallisuuden ja eurooppalaisuuden lisäksi on, on tämän ylimenevä taho. Ehdotetaan, ehdotellaan oikeastaan tällaista korvaavaa identiteettiä mm, suhteessa Ranskan lainsäädäntöön ja mm, yhteisön lainsäädäntöön. Usein todetaan, että radikalisoituminen liittyisi taloudellisesta kurjuudesta. Tällaista puhetta monet hallituksessa meillä harjoittavat, eivät tietenkään kaikki, mutta täytyy muistaa, että Ranskassa äh, radikalisoituminen äh, liittyy noin 80 prosenttiin maahanmuuttajista ja 20 prosenttia prosenttia radikalisoituneista tulee ihan porvarisyhteiskuntaluokista Ranskista. On jopa virkamiesten lapsia, jotka radikalisoituvat ja kääntyvät islamiin, ja siinä tapauksessa ei voida puhua mistään taloudellisesta kurjuudesta. Tanskalainen tutkija selittää, että jos Toki tietyissä Etelä-Euroopan maissa talouskurjuus voi olla yksi selittävä tekijä, niin näin ei ole Tanskassa. Hän totesi, että Tanskahan on siunaus. Siellä ei ole köyhyyttä eikä kurjuutta. Koulu on ilmainen, terveydenhuolto on ilmainen ja työttömyyskorvauskin on ruhtinaallinen. Ja kuitenkin Tanskasta, Belgiasta ja Ranskasta lähtee kaikista eniten jihadisteja asukasmäärään suhteutettuna unionissa. Hyvät naiset ja herrat, Tällä hetkellä mielentila Ranskassa on aika pessimistinen, kun ajatellaan tätä väestönosaa ja erityisesti kun ajattelemme väkivaltaisia tulevaisuuden näkemyksiä. Meillä on noin sata kunta aluetta, joissa on hallussa raskaita aseita ja olemme äärimmäisen huolissamme tästä kehityksestä. Emme voi tietenkään olla tekemättä mitään se keskustelu, se työ, mitä te teette täällä, puheenjohtaja osoittaa, että tämä parlamentti ja muutkin instituutiot yrittävät löytää tilanteeseen ratkaisuja. Täytyy olla tietoinen siitä, että radikaalien rekrytointi, värväys kenttää ovat oikeastaan nuoret ja tämä heijastaa sitä, miten meidän omat arvomme ovat heikentyneet suhteessa islamiin. Islam pyrkii meidän puutteitamme korvaamaan ikään kuin nuorten silmissä. Kyse on toisenlaisista arvoista ja nuorille osoitetaan, että me emme enää pystyisi omia arvojamme puolustamaan. Miten tästä sitten eteenpäin? käännyttäminen ja rekrytointivärväys on valtava internetissä, vankiloissa, kouluissa, moskeijoissa. Tästä ei usein puhuta, koska se ei ole poliittisesti korrektia, mutta myös järjestöt ja moskeijat siis värväävät taistelijoita ja käännyttävät. Kaikilla meillä on oma tehtävämme. Meidän täytyy ottaa käyttöön jämäkkä kehys, jäy, tiukka äh, kehys jotta voimme puolustaa niitä arvoja, joista voimme olla ylpeitä. Meidän täytyy korostaa juutalaiskristillisiä arvojamme, täytyy kunnioittaa auktoriteetteja, kunnioittaa sukupuolten tasa-arvoa, muistuttaa oikeuksista ja myös velvollisuuksista. On pyrittävä saamaan tuloksia aikaan, eikä vain elää tukien varassa. Ei voi jäädä odottelemaan muiden hoitavan ongelmia. Täytyy korostaa oppimisen merkitystä jotta nuoret saavat välineitä, joilla elämänsä elää. Täytyy myös yhteishenkeä esimerkiksi urheilun kautta parantaa. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, haluan kertoa teille kahdesta hyvin huolestuttavasta tapauksesta, josta olen kahden viime viikon aikana kuullut. Ja kenties tästä voimme pohtia, miten toimimme. Ensinnäkin Ranskan opettaja, joka opettaa yhdessä kaikista vaikeimmista lähiöistä Ranskassa. Hän on mennyt sinne aivan vapaaehtoisesti. Hän on ollut siellä 45 vuotta ja uskoo kyllä Ranskaan. Hän kertoi Magrebin maasta tulleesta nuoresta, joka hänelle kasvatusten sanoi, että sanokahan, pitääkö se paikkaansa, että kohta Ranskassa olisi sisällissota. Ja opettaja sanoi, että ei nyt sentään, mitä tarkoitat. Ja nuori sanoi, että minä olen kuullut, että tulisi sisällissota muslimien ja ranskalaisten välillä. Ja opettaja sanoi, että no minä olen opettaja ja täällä ollaan koulussa ja täällä eletään yhteisellä ja tehdään yhteistyötä samassa yhteiskunnassa. Ja nuori sitten keskeytti ja totesi provosoivasti katsomalla, tuijottamalla silmiin, että jos kohta on sisällissota eh, teitä vastaan, niin niin eikö voisi vaikka nyt tapahtua tässä heti saman tien, niin on paitsikin sitten tehty. Ja edellisenä vuonna opettajan auto oli jo poltettu ja hän todellakin järkyttyi tästä tapauksesta. No sitten toinen tapaus maanantaina 12. lokakuuta pienessä kylässä Chalon Champagnessa. Muut eivät sitä tunne, paitsi ne, jotka siellä asuvat, mutta nuori opiskelija tuli luokkaan. Ja tämä oli siis muutama viikko radikalisoitumisen jälkeen. Hänellä oli tällainen softauspelissä käytettävä pistooli, joka näyttää aivan oikealta aseelta. Hän osoitti sillä opettajaa ja, ja laukaus häneen osui, ei tietenkään loukkaantumista. Ja sitten hän oppilas totesi kylmästi jälkeenpäin, että hänellä oli tarkoitus tappaa opettaja, koska opettaja puhui paltoria. Ja sitten hän olisi vielä tappanut poliisitkin, jotka tulisivat häntä pidättämään. Hän ei näin tietenkään tehnyt, mutta hälyttävää on tämä äh, ajattelutapa, tämä hanke, joka heijastuu myös kouluihin. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, niin haluaisin vielä todeta, että monissa Euroopan maissa, Alankomaissa, Isossa Britanniassa, Saksassa ollaan tiedostamassa täysin monikulttuurisen yhteiskunnan epäonnistuminen. Kanadassa esimerkiksi on tehty molemminpuolisia kompromisseja, sopeutumisia. Kulttuurit on haluttu nähdä samanarvoisina. Ar, samanarvoisina. Tämä on virhe. Se johtaa siihen, että kaikki suuntaviivat häipyvät, ohjeet häipyvät ja tulee se tunne, että menetämme omat osviittamme yhteiskunnassa. Paradoksi tässä on se, että Euroopan ihmisoikeusyleissopimus, joka vuonna 50 loi meille erinomaisen pohjan etenemiselle sotien jälkeen. Sitä edelleenkin käytetään hyväksi, jotta saataisiin sellaisia oikeuksia, jotka sitten suuntautuvat niitä oikeuksia vastaan, joita tämä yleissopimus meille antaa. Ihmiset käyttävät tätä hyväkseen. Käy, ikään kuin meidän omia arvoimme käytetään meitä vastaan. Tästä täytyy olla tietoinen. Me kaikki, te kaikki omalla paikallanne, minä itse juristina, jos poliitikot eivät tiedosta sitä, miten vakava tämä uhka on, niin meidän yhteiskuntamme on vaarassa romahtaa. Ei varmaankaan tarvitse ennakkotapauksesta historiassa muistuttaa. Tämä voi tapahtua aivan muutamissa kuukausissa, jopa muutamissa viikoissa. Grazie di questa, eh, Kiitoksia näistä tiukoista sanoista. Varmasti taustalla oli paljon faktoja, jotka liittyvät Ranskaan, mutta myös muualle. Meidän täytyy pyrkiä löytämään kulttuurin moninaisuudesta yhtenäisiä arvoja. Tämä on kaikkein hankalaa. Ymmärrän tietysti myös hyvin, että olette huolestunut tilanteesta. Edessämme on eittämättä haaste, jonka selvittämiseen tarvitaan entistä enemmän välineitä. Ja nyt Puheenvuoron saa Berger Unescosta. Kiitoksia teillekin siitä, että tulitte paikalle. Unescon yleissopimus on yksi hyvä väline, jota voimme käyttää. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aivan kuten tekin, niin Unesco on yhtä lailla kiinnostunut asiasta. 195 jäsentähän meillä on Unescossa. Erittäin hienoa päästä keskustelemaan täällä asioista kanssanne. Tietenkään kukaan ei ole syntynyt radikaalina, vasemmisto- tai oikeistoradikaalina. Sanotaan, että ihmiset syntyvät historiaan. Eurooppa tietää kyllä, miten ihmiset voivat radikalisoitua, varsinkin silloin kun mukana on ilmaisun vapaus, joka ei ole enää hallussa ja tiedotusvälineistä. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer. Nyt täytyisi saada tämä esitys myös toimimaan. Jos nyt katsotaan radikalisoitumisprosessia, on aivan selvää, että jos ihmiset eivät ole radikaalina syntyneitä, he eivät, heitä voidaan äh, vakuuttaa ja silloin äh, lähdetään äh, väkivallan tielle. Silloin pitää tunnistaa Eh, ja se on tärkeää, jotta saadaan eh, yhteiskunta turvalliseksi. Sillä on valtavat kustannukset, eh, kun painotetaan väkivaltaa, sen, <clears throat> sen tunnistamisessa mediatisointi on tärkeässä roolissa. Olemme keskustelleet kouluista, perheistä, vankiloista ja niin edelleen. Tärkeä tekijä on huomata, että media on tärkeä osa suurempaa kokonaisuutta. Pitäisi välttää mediakeskeinen lähestymistapa. Meillä pitäisi olla kattavampi lähestymistapa miettiä syitä ja vastauksia radikalisoitumisen yhteydessä. Mistä tässä on kyse sitten Unescoa ajatellen, erityisesti parlamenttia ajatellen? Kyse on ilmaisun vapaudesta, jos puhutaan mediasta ja radikalisoitumisesta. Meillä on oikeus hakea, saada ja jakaa tietoa, ajatuksia – on kuitenkin rajoituksia. Me tiedämme, että artikla 28 ihmisoikeuksien yleissopimuksessa, ihmisoikeusjulistuksessa, siinä asetetaan tiettyjä rajoja. Ja artikla 20 myös, siinä vaaditaan, että valtioiden pitäisi estää tietynlaiset ilmaukset. Ja ongelmana radikalisoitumisessa on että kaikki puhe ei ole helposti tunnistettavissa ja kategorisoitavissa mm, niin, että voitaisiin laillisesti rajoittaa. Miten siis tasapainotamme ja säilytämme ilmaisuvapauden radikalisoitumisen rinnalla? Miten voimme olla ylireagoimatta provosoivaan puheeseen ja miten voimme välttää ylireagoinnin äh, väkivaltaiseen ilmaisuun. Tässä aion puhua neljästä alueesta. Ensinnäkin äh, media, äh, tiedotusvälineet ja sen jälkeen puhun sen vaikutuksista, vaiku- vastauksista ja sitten lopuksi, mitä UNESCO tekee. Jos katsotaan nyt tätä kuvaa, siinä näkyy yksinkertaistettu malli, hyvä lähtökohta. Media ei ole pelkästään yksi asia, siinä on monta asiaa. Laitan tähän keskiöön somen, sosiaalisen median, koska se on aivan erityisen erityisesti nuorison suosiossa ja nuoriso on haavoittuvin, kun puhutaan radikalisoitumisesta, mutta sosiaalinen media on uutis viran rinnalla, se on tuossa vasemmalla, se liittyy lähinnä tietoon ja oikealla on sitten viide media, ja se vaikuttaa lähinnä tunteisiin. E, mielenkiintoista tässä on se aion keskittyä lähinnä sosiaalisen mediaan ja uutismediaan. Jos menemme seuraavaan kuvaan, <clears throat> uutismedian jotta se voi hoitaa tehtävänsä, sen pitää olla luotettavaa. Jos kyse on propagandasta, se ei mene kovin pitkälle. Sosiaalinen media, sosiaalinen media jos se ei ole vuoropuhelua, sekin menettää vaikutuksensa. Ja seuraavassa kuvassa avainkysymys tässä on se, että nämä ei ole, eivät ole erillisiä kokonaisuuksia. Uutisista virtaa sosiaalisen median ja päinvastoin tietoa, joka saa vaikutukset paljolti uutisista ja se vaikuttaa myös asenteisiin. Ja sitten menemme puhumaan hiukan siitä, miten kaikki tämä tiedotusvälineiden vaikutus suhtautuu ihmisten käyttäytymiseen. Meillä on QAP, eli Ähm, tieto äh, ja käytäntö, äh, eli äh, pää vaikuttaa sydämeen ja se vaikuttaa käsiin eli toimintaan, mutta tämä ei ole lineaarista liikettä, että se menisi ainoastaan yhteen suuntaan. Itse asiassa tieto voi ähm, vaikuttaa tai muuttaa asenteet. Uutis, tieto voi antaa tietoa sosiaalisen median ja päinvastoin, ja sosiaalinen media voi järjestää asiat myös hyvässä tai pahassa, voi rekrytoida tai vastarekrytoida. Tämä KAP, eli tieto, toiminta ja asenne Jos mennään sitten eteenpäin vielä, niin KAP, kun puhutaan radikalisoitumisesta ja sen vastatoimista, siinä on erilaisia yrityksiä, vahva, heikko, suora ja syvä onko medialla erilaisia rooleja tässä? Vai, vahvoja vaikutuksia, niissä voidaan puhua lyhytaikaisista tunnereaktioista, viha, pelko, paniikki. Ja sitten jonkinlainen, hyökkäykset voivat aiheuttaa välittömiä vaikutuksia. Jos katsotaan, miten nämä kaikki toimivat yhteistoiminnassa, heikko vaikutus, paljon, paljolti on näytetty, että media ei paljoltikaan muuta, se vahvistaa lähinnä – asenteita. Tämä on tärkeää, koska jos on muita tekijöitä, jotka vaikuttavat radikalisoitumiseen, eh, tieto ja eh, sisältö, eh, esimerkiksi siinä voidaan vahvistaa toimintaa. Eli tämä on monimutkaista. Jos mennään sitten epäsuoriin vaikutuksiin, tämä on tärkeää moniaskelisessa mediassa ja medialla on myös erityyppinen uskottuvuus ja tällä on äh, keskipitkän aikavälin vaikutus. Tässä äh, puhutaan lähinnä vertaishenkilöistä ja äh, mielipidevaikuttajista. Ja sitten on, ovat nuo niin sanotut trendisetterit, jotka vaikuttavat tavallaan koska toimittajia on teloitettu, se ei tarkoita välttämättä, miten siihen vastataan, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Sitten syvemmät vaikutukset, mediakulttuuri. Kyse on sellaisista ryhmistä, jotka elävät mediakeskeisessä ympäristössä, mediatiiviissä ympäristössä. Siinä kehitetään erilaisia rooleja, ollaan subjektiivisia, tullaan kansallismielisiksi, ollaan tietysti jotain tiettyä asiaa vastaan tai liberaaleja. Tai sitten puhutaan vanhemmista, nuorista. Tämä on sellaista aluetta, jossa mediakulttuuri toimii. Sitten puitteet, mikä on valtavirtaa ja mikä on valtavirran ulkopuolella – Tämäkin on syvä vaikutusta, koska ihmiset helposti voivat olla valtavirtaa vastaan. Kaikki nämä vaikutukset voivat suosia radikalisoitumista tai sitten ne voivat suosia vastaradikalisoitumista. Emme voi sanoa yksinkertaisesti, että tässä olisi mikään yksinkertainen kaava kyseessä. Nyt kun mennään eteenpäin, voidaan sanoa, että ähm, median vaikutukset ovat kiistanalaisia. Nyt ei tiedetä, mitä, äh, mitä tässä tilanteessa tehdään. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia äh, toimia voidaan tässä yhdistää. Tässä on äh, pitkän aikavälin toimintaa. Nyt voidaan toimia radikaalisoitumisen vastaisesti ja nyt on tunnistettu neljä vastausta. Ensinnäkin äh, poistetaan, äh, toiseksi lähdetään äh, kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja sitten vastapuhe ja lopuksi vahvistetaan median kapasiteettia. Ensinnäkin tuo ensimmäinen vaihtoehto, eli suojaparadigma. Siinä jäädytetään sisältö, estetään sisältö lyhyen aikavälin stimulus. Ongelmana tässä on se, että silloin vain hidastetaan tätä tietovirtaa. Ja lisäksi siinä on tekniset rajat, että voidaan estää sisältöä internetissä, sehän tiedetään hyvin. Ja seuraava. Se on aika kallista Mm, myös yrityksille, eh, valtioille, että laitetaan tällaisia rajoituksia. Ja silloin kun kielletään sisältöä internetistä, silloin syntyy kannustin ihmisille, että sitä yritetään löytää. Ja sitten jos on tekniset rajat olemassa sisällön osalta, voi yrittää eh, todellakin eh, viestintää syvä verkossa, joka on vielä hankalampi, pimeässä verkossa hankala löytää niitä. Ja sitten lisää riskejä, jotka liittyvät tähän suojaparadigmaan. Voidaan vahvistaa tai sitten voidaan mennä sensuuriin asti. Toiseksi voidaan vaikuttaa väliportaaseen internetyhtiöihin. Silloin niistä tulee yksityisiä sensoreita aina tässä voi liennyttää riskejä. Silloin on tietenkin valtiolla oikeus turvaan ja ilmaisun vapauteen, on oikeus myös avoimuuteen, riippumattomuuteen ja puuttumiseen. Kun puhutaan väliportaan roolista, ne ovat usein juridisesti monialaisia ja tässä Pitää myös itse väliportaan tietää, missä mennään. Ja YKlla on tässä tietyt ohje, ohje, ohjaavat periaatteet. Ja sitten seuraava. Tämä suojaparadigma. UNESCO, UNESCO on laatinut tähän vapaan, vapaan virtauksen ikään kuin standardina tässä voidaan täyttää kansainväliset standardit ja silloin saadaan täydennystä tuosta valmistautumisparadigmasta. Tärkeää on löytää uusia vastakertomuksia, vastaväittämiä. Ja sitten voimaannuttamissa paradigma. Kyse on siitä, että lähdetään kaikille vaikutustasoille. Tämä, tässä on tärkeää, että voimaannutetaan yksilöitä, varsinkin nuoria, jotta he voivat tunnistaa, milloin mainostajat yrittävät saada seistä kuluttajia tai sitten pornoteollisuus yrittää vaikuttaa, joten on tärkeää saada nuoret ymmärtämään mediaa. Unescossa meillä on niin sanottu SAPO-käsite, jota kutsutaan mediaksi ja tieto, äh, tietolukutaidoksi. Sitten kolmas vaste on aktiivinen vastapuhe, media ja tieto äh, voi auttaa äh, nuoria aktiivisesti vastustamaan vihaa ja vihapuhetta. Tässä pyritään saada, saamaan aikaan vuoropuhelua ja lopuksi vielä äh, saadaan aikaan kunnioitusalue, kunnioittava alue, koska usein mennään myös tunteiden alueelle. Varoituksen sana äh, vastapuheesta joissakin tapauksissa vastapuhe niin tästä seuraavalle kalvolle. Väki on usein tosiaankin jäädyttänyt tällainen, tällaista oikeutettua puhetta ja tai sitten tulee niin sanottua bumerangi puhetta, voidaan myös instrumentalisoida mediaa. Ja sitten viimeisenä kohtana on, että jos on vastapuhekampanjoita, silloin niitä ei pidä sotkea lehdistön, lehdistön toimintaan, koska se tar- sen pitää olla riippumaton. Ja sitten vaama, vielä viimeinen vaaste, joka liittyy mediaan itseensä – erittäin tärkeää on, että meillä on uskottava uutismedia koskien sitä, mitä tapahtuu myös sosiaalisessa mediassa. Nyt voidaan asettaa, ottaa tiettyjä vastakkainasetteluja he, me, väkivalta versus täysi toimimattomuus media voi välttää ja voi toisaalta taas näyttää stereotyyppejä. Tässä voidaan laajentaa myös uusia, uusia narratiiveja. Joten viimeinen asia nopeasti, Unescon vastaukset. Meillä on paljon julkaisuja, jotkut niistä ovat tuolla salin takareunalla, jos haluatte katsoa. Menen äh, läpi nopeasti, koska minulla on vain vähän aikaa. Tässä ensin lainaus äh, Rina Bukovalta, äh, pääjohtajaltamme. Tämä on Youth 2.0. Meidän pitää tarjota nuorille taitoja, tietoja ja arvoja, jotta voidaan vastustaa radikalisoitumista. Eli jos nuoret eivät ole tarpeeksi voimakkaita, jotta he voivat lähteä vastustamaan radikalisoitumista, niin silloin mikään muukaan ei toimi. Tässä kyse on myös vastaradikalisoitumisesta ja kyse on monialaisesta vastauksesta. Siinä on media, kulttuuri, koulutus ja yhteiskuntatieteet. Se toimii Unescon kentillä äh, sellaisissa maissa, joissa radikalisoituminen on iso ongelma. Äh, siinä pyritään vahvistamaan nuorten naisten ja miesten positiivista roolia. Tämä hanke, nyt täytyy tässä varmasti hypätä muutama kalvo yli. Ja sitten tuloksiin. Tulokset äh, tässä hankkeessa rakennetaan tietoa. Niin kuin näette, radikalisoituminen ja media erittäin monimutkainen kuvio. Ainoastaan ymmärtämällä saadaan aikaan tuloksia, varsinkin nuorten parissa. Pitää kehittää myös taitoja ja tietoja niin, että nuoret eivät pelkästään ymmärrä ongelmaa, vaan pystyvät myös vastustamaan ja käymään asian kimppuun. Ja sitten mm, useinkin äh, sosiaalisen median toiminta voi äh, toimia tässä. Ja kun saadaan uutismedia mukaan, äh, silloin saadaan myös uusia uutisalueita. Uutisen kattavuus on tärkeä myös. Ja yhteenvetona Tämä on siis Unescon hanke, jonka parissa teemme töitä. Ja aivan lopuksi olen tarkastellut median vaikutuksen diagnoosia, minkä tyyppisiä vastauksia on. Ja sitten lopuksi aivan lyhyesti Unescon mm, vastineet monialaiset vastineet ja vastaukset tähän radikalisoitumiskysymykseen. No, tästä eteenpäin sitten tärkeää on, että pitää kohdata ja äh, nähdä median rooli radikalisoitumisessa ja ennakoida myös. Kokonaisvaltainen vastaus on olennainen, äh, sillä suojataan äh, ei pelkästään mediaa, vaan koko yhteiskuntaa selvästi on tulossa radikaaleja toimia maahanmuuttajia vastaan. Meidän pitää sellaiset ennakoida ennen kuin ne tapahtuvat. Ja sitten kaikkien, kaikkien vastauksen pitäisi ottaa huomioon ihmisoikeudet ja varsinkin ilmaisunvapaus. vapaus. Ja pitää ottaa huomioon ihmisarvot ja arvot olennaista tässä valiokunnassa ovat myös audiovisuaalinen ja mediapolitiikka. Ja me tarvitsemme myös voimavaroja. Luin New York Timesista luotettavaa tietoa toivottavasti, että islamilainen valtio saa ainakin 14 miljoonaa dollaria öljytuloina kuukaudessa unohtamatta kaikkea muuta rahoitusta. 14 miljoonaa kuukaudessa mitä on tarjolla niille, jotka haluavat vastaradikalisoitua. Me emme voi tässä toimia jälkijunassa. Mitä pitkään viivyttelemme, sitä isompi ongelmasta tulee ja sitä kalliimpi siitä tulee myös. Kiitoksia kovasti. Mulțumesc și eu. Acum Kiitoksia kaikille. Nyt haluaisin pyytää kollegoita esittämään mahdollisia kysymyksiä. Totta kai asiantuntijamme sitten vastaavat. Pyydän teitä puhumaan tiivisti. Uh, thank you. I really appreciate, uh... Kiitoksia. On hienoa saada puhua täällä. Eritoten kun Muista, että olen laatinut mietinnön kulttuurien välisestä vuoropuhelusta ja perusarvoista valiokunnalle. Olemme keskustelleet näistä monista asioista Varjoisteleiden kanssa. Asiat tulevat esiin jatkuvasti kulttuurivaliokunnan lisäksi myös muissa valiokunnissa. Olen todella, tai arvostan todella teidän kantojanne, erityisesti äh, esitys, joka koski muslimiyhteisöä. Olette samasta maasta kuin minä. Teette todella hienoa työtä. Hienoa, että tulitte puhumaan tänne parlamenttiin. Olen luotes Englannista ja tämä on minulle tärkeä hanke. Tällainen toiminta ei ole minulle pelkästään politiikkaa, vaan olen ollut todella mukana tällaisissa hankkeissa. Olen tehnyt tätä työkseni. Kulttuuri ei ole kiinteää, mutta me usein keskustelemme kulttuurista kuin, kuin se olisi sitä. Se ei koskaan ole ollut kiinteää, eikä sitä koskaan sellaista tule vastaisuudessakaan. Kulttuuri, kulttuurin kuuluu monia asioita, samoin identiteettiin. Kulttuurin osa sitä, ja se on muuttuvaa. Se on tärkeää muistaa. Oli hienoa kuulla esityksenne, jossa radikalisoitumisesta puhuttiin hieman laajemmassa mielessä. Olen ollut Bosniassa kesä työläisenä, vapaaehtoisena täällä. On toi, muitakin henkilöitä, jotka olivat mukana hankkeessa. Eilen annettiin palkinto tähän liittyen. Srebrenican osalta puhuttiin siellä puhuttiin siitä, mitä Anders Breivik teki Norjassa. Oikeiston radikalisoituminen, poliittisen oikeiston radikalisoituminen ei koskaan tule esiin keskusteluista. Aina puhutaan vain muslimiyhteisöstä ja radikalisoitumisesta. Ja muistuttaisin teitä siitä, että olen taistellut Pegida vastaan yhdistyneen kuningaskunnan kaduilla. Tämä ongelma ei liity vain yhteis, y, yhteen uskonnolliseen tai etniseen ryhmään. Olen tyytyväinen että siihen, että tätä keskustelua täällä käydään. Valitettavasti joudun olemaan toisaalla yhtä aikaa. Toivottavasti teistä mietintöni on hyödyllinen. Nodeski. Kanoweski, olkaa hyvä. Pytanie panu de Montbrial, Kiitos. Minulla olisi kysymys herra Mumhajalille. Esityksenne oli hyvin mielenkiintoinen. Siinä Ranska esitettiin sisällissodan partaalla. Minulla on tässä haastattelu herra Finkelkrautista ja siinä todetaan, että Ranska on hajoamassa – murentumassa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen artikkeli. Minulla olisi seuraava kysymys mielessäni. Sikäli kun nyt olen ymmärtynyt, niin Ranskan tilanne on tulosta Ranskan valtion jonkinlaista heikkoudesta tai kulttuurin heikkoudesta. Voisitteko selittää, mitkä ovat tämän tilanteen pääsyyt? Te vetositte sen puolesta, että meidän tulisi puolustaa identiteettiämme, mutta mitkä ovat tämän identiteettikriisin varsinaiset syyt? Ja sitten toinen seikka. Michel Onfray, tärkeä filosofi, puhui tästä maahanmuuttoa kysymyksestä ja hänet heti sitten identifioitiin kansallisrintaman tukijaksi. Miten tämä näkyy ilmaisun vapaudessa ja miten voimme puolustaa niitä arvoja, jotka ovat meidän arvojamme? Donna Mikael Soidrova. Kiitos. Soidrova, olkaa hyvä. Niin, eh, Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää asiantuntijoitamme heidän alustuksistaan ja myös suosituksistansa. Minun mielestäni Unescon esityksessä, jossa puhuttiin median roolista, haluaisin siinä painottaa julkisen median roolia ja yleisön roolia sen pitää vaikuttaa myös väkivallan vastaiseen toimintaan. Ja siinä mielessä on aivan oikeutettua tällainen taistelu, mutta haluaisin kiittää myöskin rouva Kaania. Minulle nämä esimerkit naisista, musliminaisista – jotka ovat radikalisoitumista vastaan ja toimivat sitä vastaan. Minun mielestäni minä arvostan kovasti tätä, tämän tyyppistä tietoa ja haluaisin ilmaista täyden tukeni heille. Minulle äh, tämä tarkoittaa valoa tunnelin päässä ja äh, se on niin ikään äh, toiveita herättävää. Se herättää toiveita radikalismin torjunnassa. Kiitos. Vrea sau ne dorim să aflăm și opinia Comisiei Europene? Minäkin haluan kiittää teitä. Totta kai haluamme kuulla myös komission näkemyksen. Komissio, olkaa hyvä. după aceea se urmează răspunsurile pe uh, would you like the Commission to, to speak now? Haluaako komissio Haluatteko, että komissio nyt käyttäisi puheenvuoron suhteessa siihen, mitä kuulimme? Olen sisäasiain yksikön edustaja kriisinhallinnasta. Myös vastaamme. Alkuun haluaisin kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta kuulemisesta. Ensinnäkin, aivan niin kuin mainittiin, meillä ei ole vain yhden tyyppistä radikalisoitumista Euroopassa, vaan ilmiö on hyvin moninainen. Europol käsittelee tätä joka vuotisessa arviointiraportissaan. Meillä on tiettyjä tapahtumia, välikohtauksia, jotka ovat joko uskonnollisesti perus, uskonnollisperusteisia hyökkäyksiä tai sitten ryhmien hyökkäykset itse asiassa ovat ensimmäisenä tällä listalla. Sitten oikeisto, vasemmisto, anarkistihyökkäykset ovat toisena ja kolmantena ja uskonnollinen toiminta tässä on vasta tämän jälkeen. Ja sitten viidentenä ovat yhden asian liikkeet, esimerkiksi aborttivastustajat ja niin poispäin. Tämä siis määrällisesti, mutta kun ajattelemme laatua, niin jotkut jihadistiryhmät, erityisesti ne, jotka palaavat taisteluista, muodostavat meille todellakin vakavan uhan. Tämä ilmiö siis on hyvin moninainen. Sitten meillä ei ole myöskään yhtä ja ainoaa profiilia näistä henkilöistä. Olemme havainneet, että suurin osa nuorista ei enää ole niinkään nuoria. He ovat lähteneet mukaan jihadiin ja heillä on hyvin ohut tietämys uskonnosta Kyse ei niinkään ole uskosta, vaan aivan niin kuin Rova Kaan alussa totesi, kyse on jonkinlaisesta tarkoituksen hausta, tarkoituksen löytämisestä omalle elämälleen. Mon mainitsin tämän tapaiset perustelut jotkut radikaalit saarnaajat äh, tarjoavat valmista ajattelumallia, valmiita vastauksia kaikkiin äh, heidän filosofisiin, eksistentiaalisiin kysymyksiin, miten voi integroitua yhteiskuntaan. 20 prosenttia äh, taistelijoista, jotka lähtevät taistelemaan ulkomaisina taistelijoina, on itse asiassa tällaisia käännytettyjä käännynäisiä Täytyy erottaa islam uskontona ja uskon oppina ja toisaalta on radikalisoitunut islamismi, joka on vain ikään kuin verhoa tekosyytä toiminnalle. Me katsomme, että täytyy muistaa koko turvallisuusketju, tiedustelu, poliisiviranomaiset, oikeusviranomaiset ja vankilajärjestelmä. Kaikilla näillä on keskeinen rooli. Kyse ei ole pelkästään turvallisuudesta. Radikalisoituminen on yhteiskunnallinen kysymys, ei pelkästään äh, rikollista käytöstä. Kyse on näistä niin sanotusti pehmeistä ulottuvuuksista, jotka tässä tapauksessa ovat kaikista vaikeimpia, joihin pitäisi puuttua. Vaaditaan äh, lähestulkoon yksi sukupolvi, puolisukupolvi ainakin äh, kasvattaa uusi sukupolvi kansalaisia. Me olemme kehittäneet verkostoa, 2000 järjestön verkostoa, aivan niin kuin Kankin kuvaili, toimitaan ruohonjuuritasolla, jotta hyvin varhaisessa vaiheessa voidaan havaita radikalisoitumisen varhaiset merkit. Meillä on tällainen seurantakeskus, joka ilmiötä seuraa. Meillä on myös hyviä käytänteitä tunnistettuna, miten voimme puuttua näihin varhaisiin oireisiin. Ja toiseksi mediasta me uskomme, että totta kai ilmaisunvapaus on oleellista ja siitä ei tingitä. On kuitenkin sosiaalisessa mediassa sellaista sisältöä, jota emme voisi hyväksyä, jos tämä sama sisältö olisi vaikkapa kioskeissa, lehtikioskeissa myytävänä ja kuitenkin hyväksymme sen somessa. On propagandaa tai radikaalia sisältöä, jota emme voisi hyväksyä. Jos kiellämme tämän sisällön, niin se sitten pompahtaa pinnalle jossakin muualla. Kun yritykset sitten omine käyttöehtoineen toimivat ja poistavat sisältöä, me voimme toki mm, tiedottaa näille yrityksille, että jotkut käyttäjät postaavat tällaista sisältöä. Me puhumme tässä suhdeluvusta yhden suhde sataan, eli yksi radikaali ja sitten sata niitä varsin maltillista, käytökseltä maltillista toimijaa. Eli yksi sadasta vain syyllistyy tähän hyvin radikaaliin vihapuheeseen. Tässä puhun kyberturvallisuudesta, verkkoturvallisuudesta ja niistä haasteista, joita yrityksillämme on edessään lähestulkoon päivittäin. Kyse on myös siitä, miten sisältöön päästään käsiksi eh, silloin, kun kyse on tiedustelu- ja lainvalvontatyöstä. Tämä on hyvin laaja kysymys. Me teemme työtä kaikilla näillä alueilla, mutta jos saan vielä minuutin puheaikaa, niin minulla on tässä kollega koulutus- kulttuuriosastosta. He tekevät siellä kovasti työtä ja tukevat myös näitä ohjelmia kouluissa. Iertați-mă, nu dau un minut, vă rog. Nu un minut, vă rog. Suokaa anteeksi, mutta en nyt halua teille vain minuutin puheaikaa antaisi, mutta nyt meillä ikävä kyllä ei ole enempää kuin yksi minuutti. Yes, I would like to add. Kiitos. Niin, lisäsin siihen, mitä kollega tässä jo kertoi. Muutaman sanan kulttuuri- ja koulutus puolelta komissiosta. Eli kiitos vielä kaikille puhujille. Tämä kuuleminen oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Muistuttaisin vielä Pariisin julkilausumasta, jonka opetusministerit laativat maaliskuussa tänä vuonna. Onkin tärkeää muistaa, että se on hyvin laaja vaikutukseltaan ja tärkeää tässä on juuri ennaltaehkäisevä rooli koulutuksessa radikalisoitumisen estämiseksi ja siinä, että edistetään eurooppalaisia arvoja. Tämä on hyvä viesti julkilausumassa. Tämä menee myös pidemmälle. Tässä puhutaan suvaitsevaisuudesta, syrjimättömyydestä, osallistamisesta ja moniarvoisuudesta, joten tämä heijastelee pitkälti sitä, mistä täällä kuulemisessa tänään puhuttiin. Tämä vastaa ja kattaa laajasti ennaltaehkäisyn. Ja tässä katsotaan myös, missä tämä tapahtuu. Eri tasoilla on eri rooli paikallisesta alueelliseen ja siitä taas Euroopan tasoon. Jos katsotaan sitten koulutusspektrumia, Tämä kattaa oikeastaan koko elinikäisen oppimisen, ei pelkästään kouluja, joilla tietysti on keskeinen rooli, mutta on katsottava myös ammattikoulutusta ja korkeaa koulutusta, aikuiskoulutusta ylipäätään. Eli on katsottava eri koulutuksen tasoja. Lyhyesti kerron siitä, mitä komissio jo tekee seurantatoimina ministereiden julkilausumalle. Meillä on oikeastaan kaksi tärkeintä toimintakeinoa. Yritämme ottaa käyttöön kaikki koulutusyhteistyöhön liittyvät välineet, yhtäältä politiikka, yhteistyö, on kyseessä tällainen pehmeä yhteistyö. Tämähän kuuluu pitkälti kansalliseen toimivaltaan. Voimme kuitenkin tehdä paljon, ja meillä on kaksi aika hiljattaista raporttia. Toinen niistä koskettaa pikemminkin koulutusta ja toinen taas nuorisopolitiikkoja. Komissio hyväksyi nämä syyskuussa, nämä raportit. Ja jos luette ne, niissä puhutaan kovastikin osallistamisesta, ennaltaehkäisystä, syrjimättömyydestä. Ja näiden raporttien kautta pystymme panostamaan hyvien käytänteiden vaihtoon ja voimme näin luoda puitteet yhteistyölle jäsenvaltioiden välillä. Odotan mielenkiintoisia tuloksia. Täällä mainittiinkin jo hyvät käytänteet ja niiden vaihto. Toinen tapa toimia komission osalta ovat ohjelmat, erityisesti Erasmus Plus-ohjelma. Sen yhteydessä on lähdetty toimimaan tulevien vuosien osalta. Olemme keskustelleet siitä, minkälaisia toimia voimme käyttää. Meillä on valtavasti materiaalia käytettävissämme. Pyrimme näin levittämään ohjelmaa laajemmalle ja luomaan yhteyksiä paikallistasolle, kansalaisyhteiskuntaan ja myös edistämään vaihtoa esimerkiksi opettajien välillä sekä fyysisesti että virtuaalisemmin. En tiedä, Tunnetteko tällaista e-twinning-välinettä, joka meillä on käytössämme? Ja sitten vielä lopuksi yritämme tehoamme Euroopan tasolla kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Euroopassa tapahtuu paljon hyvää. Haluamme yhteyden kansallisiin toimijoihin, kansalaisyhteiskuntaan. Tämäkin ansaitsee oman vuoropuhelunsa. Meillä on myös tällainen ensi viikon keski, äh, maanantaina tiistaina järjestettävä foorumi, joka koskee nuorison koulutusta. Siinä kiinnostuneet ovat tervetulleita. Meillä on myös paneelikeskusteluita Pariisin seurannasta foorumilla. Olette tervetulleita Brysselissä järjestettävän foorumiin ensi maanantaina ja tiistaina. Kiitos siitä, että sain yli minuutin puheaikaa întrebări, răspunsurile experților. Mekin kiitämme teitä. Ja nyt sitten kysymyksiin ja vastauksiin. Ah, vielä yksi kollega. Olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Minä, niin koordinaattorit tekevät uh, useat päivät, melkein joka päivä töitä, valitettavasti ei nyt tällä kertaa, mutta e KR-ryhmällä on muslimijohtaja. Hän on meidän ystävämme ja siitä syystä päättäväisesti otamme tämän aiheen hyvin vakavasti. Monet ymmär, yllättyivät, mutta kun Telegraphin mielipidetiedostelun mukaan 27 prosenttia brittimuslimeista ovat terroristien kanssa, terroristien myötäilijöitä. Ja pieni antisemitismi, aika usein se on muslimiryhmissä, ei niinkään äärioikeistolaisissa. Näillä ryhmillä on oma vastuunsa ja niiden pitäisi hoitaa tämä asia itse. Minä tunnustan Rova Kaanin työn. Miten teidän mielestänne tämä ratkaisu saataisiin mahdollisimman parhaiten niin, että muslimiyhteiskunta itse puuttuu radikalisoitumiseen jäsentensä keskuudessa. Kiitos. Tietenkään rikos ei voi olla ratkaisu sivistyneessä yhteiskunnassa, ei koskaan. Ja nyt vastaukset. Je, je commence. Aloitanko minä? Kiitos. En yksityiskohtaisesti voi vastata arvon edustajan kysymykseen, se olisi liian pitkä, mutta mielenkiintoista on se, että toden totta Ranska on hyvin horjuvassa tilanteessa. Syitä tähän todennäköisesti on ensinnäkin se, että massiivista maahanmuuttoa 70-luvulla tuli Ranskaan työllisyyden takia ja meillä oli Itä-Euroopasta ja myös Etelä-Euroopasta sitten maahanmuuttoaalto. Johtajat eivät niinkään ole tässä huolissaan, koska taloudellinen hyvinvointi oli hyvällä tolella ja kasvua oli. Sitten on tullut paljon muuta väestöä, joka ei ole samalla tavalla integroitunut kuin aiempina vuosikymmeninä. Jos näissä tapauksissa, joita kuvailin teille, eli ihmisiä otetaan vastaan ja sitten heille, heidät sisällytettäisiin meidän elämäntapaamme, niin sitten varmaankaan näitä ongelmia tällaisena ei olisi. Nyt on sitten hälytelty tästä ongelmista vasemmiston parissa ja sitten totta kai äärioikeisto on myös tarttunut ilmiön. Tämä ei ole varsinainen syy, vaan pikemminkin se, että Ranskan eliitti on ikään kuin luovuttanut Tämä kysymys, tämä maahanmuutto, identiteetti ja turvallisuuskysymys on jätetty yhden puolueen kontolle. Media ei saa tästä aiheesta puhua. Ja jos näin tekee, niin sitten pelaa kansallisen rintaman pussiin. Näin monet väittävät. Pitäisi puhua vain valtavirran mukaisesti näistä asioista. Nyt tilanne on jossain määrin muuttunut tässä viimeisen vuoden aikana. Oikeastaan tilanne varsinaisesti on aivan päinvastoin. Meidän kaikkien tulee ymmärtää, että olemme kansalaisia, tulemmepa sitten mistä tahansa. Vasemmistolaiset ovat hyvin tiukkoina. Esimerkiksi pääministeri tämän tasavaltalaisen kansalaisuuden suhteen meillähän on täällä asiantuntijoita, komission asiantuntijakin puhui, on teknisiä toimia, jotka ovat välttämättömiä, mutta halusin kiinnittää huomionne tänään siihen, että se pohja, jolta toimia toteutetaan, on se, että me omaksumme uudelleen omat arvomme. Tältä pohjalta voimme nähdä, että sitten ääriliikkeet romahtavat. hän ruokkii ainakin Ranskassa se, että, että kansalaisilla on se tunne, että se, mitä he näkevät joka päivä, ei tule koskaan poliitikkojen tietoon. Poliitikot eivät sitä näe. Ja sitten tätä kautta poliitikot olisivat selvillä vesillä tilanteesta ja voisivat myös heijastella ratkaisuja puheissaan. Asioihin on tartuttava, on tehtävä asioita, niin tässä vaiheessa sitten havaitsemme mekaanisesti, että ääriliikkeet romahtavat. Thank you. Um, are... Kiitoksia. Minä haluaisin kommentoida myöskin sitä, mitä sanottiin äskettäisessä lehtiartikkelissa. Rova Kaanin kollega Jean sanoo, että on olennaista, että opiskelijoita rohkaistaan kriittiseen ajatteluun. He jatkuvasti kyseenalaistavat sen, mitä heille kerrotaan. Se on tärkeää, jos halutaan torjua näitä pakottavia ajatuksia ja arvoja. Eli historian opetuksen näkökulmasta se, mitä itse suosittelen, se, mitä näen voisin äh, katsoa tätä myös käytännössä, äh, voitaisiin perustaa historian opetus äh, jatkuvaan vuoropuheluun menneen ja nykyisen välillä. Esimerkiksi omassa maassani, kun puhutaan ristiretkistä, luetaan äskettäisiä lehtiartikkeleja radikalisteista ja silloin sitten katsotaan taaksepäin ja katsotaan, miten nämä liittyvät toisiinsa. Tämä on osallistavaa ja aiheesta esimerkiksi 11. syyskuuta iskut jälleen kerran on tärkeää ottaa mukaan paljon historiallisia lähteitä ja nykypäivän lähteitä ja analysoida, keskustella niistä niin, että me saamme aikaan demokraattista vuoropuhelua luokassa – Minun mielestäni tämä on tuottava tapa, jossa otetaan mukaan vähemmistöt ja he saavat sanoa sanansa. Ja tällä tavoin hyväksyy myös koko luokka se, mitä tehdään. Tällä, siis, tällä tavoin siis minä näen tämän ja tämä on ehdotus. Uh, thank you very much uh, for... Kiitoksia kovasti kommenteista ja palautteesta. Tämä oli mielenkiintoista. Selvästi kattava lähestymistapa on ainut mahdollinen tässä. Tähän liittyy turvallisuus, kulttuuri- ja koulutuselementtejä ja tiedotusvälineet eri muodoissaan tiedon ja ymmärtämyksen kysymys. Tämä on yhteiskuntatieteissä tärkeää. Ensin kuulimme esimerkin sisäasioiden pääosaston edustajalta. Hän luetteli erilaisia iskujen muotoja. Tieto on kaiken ymmärtämisessä tärkeää, tutkimus on tärkeää, ja varmasti olet yhtä mieltä siinä, että holistisella lähestymistavalla on tärkeä rooli. Keskustelussa piilee vaara siitä, että nuorisoa pidetään uhkana, ei voimavarana. Ja menemme harhaan, kuljemme harhaan, jos nuorisoa ei pyritä asettamaan monien toimintojen keskiöön. On pyrittävä voimaannuttamaan nuoria ja toimimaan radikalisointiprosessin vastustamisen keskiössä. näköpiirissä on paljon uutta. Um, Haluaisin kiittää komission kollegaa. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte. Ei ole mitään yhtä profiilia radikaalille. Tämä on hyvin dokumentoitu. No sitten kysymyksenne siitä, että kun tehdään muslimijärjestöjen kanssa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnassa. Tärkeää on huolehtia siitä, että emme toimi polarisoivasti vastakkainasettelun kautta tässä keskustelussa. Täytyy tehdä ero toisaalta islamin välillä, toisaalta islamistisen radikalismin välillä. Emme voi puhua muslimeista ikään kuin he olisivat kaikki samanlaisia. Isossa Britanniassa on kolme, noin 3,9 miljoonaa muslimia. He ovat äärimmäisen moninaisia kulttuurinsa, kielensä, koulutuksensa perusteella. Tutkimuksia on tehty kovasti eh, paikallisella tasolla ja on korostettu heidän eroavaisuuttansa. Kun ajatellaan muslimeja, niin heitä voi olla oikeistossa, heitä voi olla eh, vasemmalla, jos keskustelua polarisoidaan ja todetaan, että muslimit ovat niitä toisia, niin ei koskaan päästä tästä radikalisoitumisesta eroon. Silloin vain juuri ne muslimit, joita pyritään auttamaan, syrjäytetään. Ja meidän täytyy taistella tätä muslimistista, islamistista radikalismia vastaan. Jatkuvasti islamistit uhkailevat minua, salafistit uhkailevat minua juuri sen työn takia, jota me teemme. Me puolustamme demokraattisia arvoja, ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, joita tulee kunnioittaa, ihmisarvoa. On puhuttu paljon juutalaiskristillisistä arvoista. Minä en ole juutalainen enkä kristitty, vaan olen muslimi. Ja minäkin uskon näihin samoihin arvoihin. Kyseessä on lähestulkoon jonkinlainen sivilisaation yhteen törmäys, mutta minusta tämä harhaanjohtava paradigma. Historia on opettanut meille sen, että eurooppalaiset ja muslimiarvot, jotka joskus nähdään e- erilaisena, eivät niinkään ole eri, erilaisia. Tämä on vääränlainen paradigma. Historiallisesti on ollut valtavasti vuorovaikutusta muslimien ja toisaalta Euroopan välillä. Me tiedämme tämän isosta Britanniasta tutkimuksessa on tuotu esille, että kun common lawta on Englannissa kehitetty, niin myös muslimeilla ja heidän perinteillään on ollut tässä huomattava merkitys. Esimerkiksi Aristoteleen löytäminen Euroopassa niin ikään on ollut sellainen, jossa myös muslimeilla on ollut oma rooli aina on otettu oppia, on lainattu, on lainattu myös arabian kielestä. Arvot, e, merkitys, kulttuuri ei ole lukon lyötyä. Historiallisesti, jos näin väittää, niin se ei pidä paikkaansa. Aivan niin kuin kollega yhdistyneestä kuningaskunnasta jo mainitsi, niin nämä arvothan kehittyvät ja muuttuvat. On kuitenkin tärkeää tehdä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa yhteistyötä, niin kuin minun oma järjestöni on. Kansallinen identiteetti ja uskonnolliset arvot voidaan kyllä yhteensovittaa. Jos näin ei toimita, niin heidät vain sitten syrjäytetään ja ongelmia ei ratkaista. Kun katsomme yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta, siellä on salafistiryhmiä, jotka saavat hyvin rahoitusta tietyiltä mailta, lähi tietyiltä järjestöiltä – erityisesti Arabiemiraateilta ja sen kaltaisilta toimijoilta. Ja sitten toisaalta meidän järjestömme eivät saa niinkään rahoitusta. Me edistämme ihmisoikeuksia, demokratiaa, meidän täytyy voimaannuttaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, niin kuin meidän järjestömme. Monet nuoret muslimit haluavat kuulla tätä viestiä. Heidän järjestöjensä täytyy vahvistaa. He ovat valmiita lähtemään tähän taisteluun mukaan. Kiitos. Näitä tämän Aș face o observație. Mi se pare extrem de important. Uh, Tässä kuulimme hyvin tärkeitä huomioita. Rova Khanin viimeisimmät kommentit todella ovat oleellisia. Meidän arviomme näissä aiheissa täytyy tuoda esille. Moninaisuus, diversiteetti on perusarvo aivan siinä kuin kristillinen uskokin. Se vaihtelee eri puolilla Eurooppaa ja islamkin on hyvin moninainen. Päätösten tekijöiden arvot tässä maailmassa vaikuttavat teke, te, tehtyihin päätöksiin. Olette aivan oikeassa ja olen teidän kanssanne aivan täysin samaa mieltä. Haluan kiittää asiantuntijoita, Euroopan komissiota tästä keskustelusta. Haluan kiittää myös kaikkia kollegoita. Olemme nyt saaneet hieman lisävalaistusta aiheeseen, joka vaikuttaa meistä hyvin monimutkaiselta ja vaikealta. Se on kuitenkin ajankohtainen aihe ja varmasti se pysyy otsikoissa ja mielissämme vielä pitkään Euroopassa. Ennen kuin päätämme. Haluaisin siterata Malalaa, joka on saanut Nobelin palkinnan. Äh, hän totesi, että lapsi, opettaja äh, ja lapsi, jolla on kädessään, voi muuttaa maailman. Koulutuksen, opetuksen kautta voimme edistää rauhan, moninaisuuden kulttuuria ja näin voimme rakentaa lapsillemme tulevaisuutta, jossa maailma on monikulttuurinen. Nyt kuitenkin on tullut hetki, jolloin keskustelu täytyy päättää. Mutta milloin sitten onkaan seuraava kokouksemme? 12. marraskuuta on seuraava kokous. Ja vielä haluan kiittää kollegoita, vaikkakin heitä on varsin vähän kulttuurivaliokunnassa tällä hetkellä, mutta haluan kiittää myös lukuisia avustajia, jotka eivät jättäneet meitä saliin yksin. Erinomaista illanjatkoa kaikille.